The first point. Ensimmäinen kohta esityslistalla on äänestyksen toimittaminen vastalauseesta työjärjestyksen 106 artiklan mukaan luvan myöntäminen bis 2 talaatin käytölle. Vastalausesta aloitamme äänestyksen koneäänestyksenä. okay. everybody about. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Go to the next point. Sitten seuraava kohta esityslistalla. For the next point in our... Seuraava kohta esityslistalla on sellainen, jossa täytyy odotella vielä komission edustajaa paikalle. Okei. Selvä. Nyt voimme aloittaa seuraavan kohdan käsittelyn keskustelu komission kanssa aiheena yleisen elintarvikelainsäädännön toimivuustarkastus. Kuten tiedättekin, tämä on ensimmäinen keskustelu toimitustarkastuksesta koordinaattoreiden kanssa päätettiin, että komissio kutsutaan jatkuvasti tänne kertomaan refit-menettelyn etenemisestä ennen kuin ne tulee arviointi komission voimien. Tässä on mukana asetus 178 liittyen yleisiin periaatteisiin ja vaatimuksiin ja perusteisiin elintarvikelainsäädännössä. Keskustelua varten täällä on pääosasto Santten, varapääjohtaja Ladislav Mikko. Hän saa pitämättä puhetta puheenvuoron, jotta hän voi meille kertoa enemmän aiheesta alustuksena. Sen jälkeen keskustelemme jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Good morning. Kiitos ja huomenta. Pyydän anteeksi, että joudutte odottamaan, vaikka minä kyllä juoksin tänne mutta minä, en ol, minä olen siis vara pääjohtaja. Kiitos, että minua koitettiin ylempään arvoon nostaa, mutta olen vain varapääjohtaja. No niin, hyvät jäsenet, kiitän mahdollisuudesta tulla kertomaan päivityksestä liittyen siihen, miten yleisen lainsäädännön toimivuustarkastus on edistynyt. Halusin kertoa tästä nyt yleiseltä tasolla Hyvin usein EU-lainsäädäntöä kritisoidaan siitä, että se ei ota niiden kantoja huomioon, jotka ovat subsidiariteettiperiaatetta rikkoneet, tai että se on liian hintava, rankka, epätasa-arvoinen tai vaikea täytäntöönpanna jopa. Kaikki tämä kritiikki antaa olettaa, että EU-lainsäädäntö ei pääse tavoitteisiinsa. Ja tästä syystä komissio on sitoutunut parempaan sääntelyyn. Tämä koskee kaikkia politiikkoja ihan alusta täytäntöönpanoon, arvioon ja sitten tarkistuksiin saakka. Ja tarkoituksena on ottaa huomioon kentän, kentän kannat ja saada parempaa yhteistyötä EUn ja jäsenvaltioiden väliä. Nämä toimivuustarkastukset ovat yksi keino, jota komissio käyttää, jotta pystyttäisiin saamaan parempaa sääntelyä käytännössä. Ja nämä tarkastukset ovat politiikan laajoja arviointa, eh, lainsäädäntöä, eh, arvioidaan, onko, tiet, tiet, ovatko tietyt säädökset toimivia ja tämä, tätä kautta tarkastuksissa koitetaan päästä, päästä pois epäjohdonmukaisuuksista, päällekkäisyyksistä, muusta hankaluuksista ja katsotaan, onko mahdollisuus, mahdollisuus yksinkertaistaa. Tässä prosessissa DG Sante on äh, marraskuu 2011 ja heinäkuu 2013 välillä äh, käyttänyt yhtä pilottiprojektia, jonka tarkoitus oli katsoa, mikä on elintarvike, äh, elintarvikeketjun tilanne. Ja tämän ensimmäisen tarkistuksen perusteella DG Sante huhtikuussa 2014 käynnisti toimivuustarkastuksen yleisestä elintarvikelainsäädännöstä, joka on peräisin vuodelta 2002 yleinen elintarvikelainsäädäntö on EUn pohja koko maatalouden alalla. Ja siinä on perusperiaatteet, edellytykset, määritelmät elintarvikkeista ja rehuista ja siinä on myös mukana Euroopan elintarviketurvallisuusviraston perustaminen. Elintarviketurvallisuus, näiden hälytysten, e, pikahälytysten hallinnoiminen, niin kutsuttujen RAS-hälytysten toimiminen, myös elintarvikekriisien e, hallinnointi. Tarkoituksena tässä yleisessä lainsäädännössä on EUn tason ja kansallisen tason lainsäädäntöjen perustan. On selvää siis, että me aloitimme tämän REFIT-prosessin tästä nimenomaan tästä peruslainsäädännöstä. Toimivuustarkastus tässä asetuksessa tarkoittaa sitä, että onko tämä yleinen laki toimiva koko elintarvike- ja rehualalla ja heijasteleeko se nykypäivän tarpeita tässä pyritimme, pyrimme noudattamaan Junckerin äh, politiikkaa, eli modernisoidaan, yksinkertaistetaan olemassa olevia säädöksiä. Äh, tämä toimivuustarkastus toimivuustarkastuksessa katsotaan kolmea osaa. Ensinnäkin yleinen osa tässä yleis- äh, yleisasetuksessa, toiseksi säädökset, jotka liittyvät RAFS-hälytyksiin äh, äh, äh, hälytyksiin ja kriiseihin, ja sitten säädökset, jotka liittyvät elintarviketurvallisuusvirastoon. Näiden kolman osalta vain virastoa tähän mennessä arvioitu kaksikin kertaa, ja viimeksi 2012, jotta saamme riittävää näyttöä käyttöä. DG Santa äh, pyysi kaksi ulkopuolista tutkimusta ensinnäkin tämän yleisasetuksen yleisestä osasta ja toiseksi tästä RAFS-hälytysjärjestelmästä. Ja molemmat ulkopuoliset tutkimukset ovat nyt äh, lähes valmiita äh, tämän vuoden lopulla Viraston osalta DG tällä hetkellä pyrkii saamaan valmiiksi viimeisimmän raportin vuodelta 2010 alkaen yhteistyössä viraston kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat olleet mukana ERSAn toiminnassa. Kaiken kaikkiaan tämä tarkastus tarkastussa otetaan huomioon kaikki muukin tieto, joka liittyy asiaan ja mikä on komission käytössä tarkastuksessa pyritään käyttämään viittä arviointikriteeriä, vaikuttavuus, tehokkuus, johdonmukaisuus, relevanssi ja EUn tuoma lisäarvo. Ja tulokset julkistetaan komission työasiakirjassa, joka pitäisi tulla valmiiksi 2016 ensimmäisellä kolmanneksella. Ja luvallanne voisin sanoa muutama mm, sanan näiden kahden ulkopuolisen tutkimuksen ja arvion tulki, tuloksista. Kaiken kaikkiaan tämä yleisasetus on päässyt päätavoitteeseensa, eli suojelee ihmisten henkiä ja sisämarkkinoiden toimiva, toimivaan, toimivuuteen. Kuitenkin parannuksia on tapahtunut kaikilla aloilla jo ennen Äh, esimerkiksi ja jäljitettävyyden osalta äh, ja toimijoiden, äh, elintarviketoimijoiden vastuun, vastuujako ja sitten vaatimusten noudattaminen. Riskianalyysi ja läpinäkyvyys ovat myös mukana. Nämä lainsäädäntö on tuonut mukanaan myös harmonisoitua lainsäädäntöä, jolla on pyritty torjumaan riskejä. Systeemi systeemiongelmia ei ole ainakaan löytynyt. Tietenkin parantamisen varaa on, mutta kuitenkaan se ei johdu varsinaisesti tämän asetuksen säädöksistä, vaan liittyy siihen, miten yleisiä pääperiaatteita on täytäntöönpantu ja miten sekundarilainsäädäntö on täytäntöönpantu ja miten olemassa olevia sääntöjä jäsenvaltioissa on pystytty täytäntöönpanemaan. Globalisaation kasvaminen ja tuotantoketjujen monimutkaistuminen tarkoittavat sitä, että tietoa pitää no-, nopeasti pystyä vaihtamaan, jos tulee mitään ongelmia elintarviketurvallisuuden tai rehoturvallisuuden alalla. Tällä alalla RAFS-hälytysjärjestelmä tarkoituksena on nopea tiedon vaihto, ja tähän on päästy tyydyttävällä tavalla kuitenkin on vielä mahdollisuuksia vähentää päällekkäisyyksiä esimerkiksi niin, että integroidaan RAS-järjestelmän ja muiden järjestelmien kautta saadut tiedot komission ehdotus virallisesta, virallisesta valvonnasta, joka on neuvostossa käsittelyssä, tähtää myös tähän. Ja valmiuskriiseihin on yksi uuden komission päätavoitteista ja siinä, äh, siinä mielessä on olemassa kriisinhallinta EUn ja jäsenvaltioiden tasolla ja niin ne ovat päässeet tavoitteisiinsa eli kuluttajan suoja. Komission rooli koordinaattorina näissä kriisitilanteissa on ollut hyvin tärkeää. Kuitenkin näyttää siltä, että tarvitaan komissiolle jatkossa kuitenkin lisäroolia koordinoinnissa toimivaltaisten viranomaisten kanssa jäsenvaltioiden tasolla. Ja hyvin usein ratkaisu kriisiin pitää löytyä yhdessä mitä tulee elintarviketurvallisuusvirastoon, niin on todettu, että järjestelmä toimii kaiken kaikkiaan. On kuitenkin sellaisia aloja, joilla on vielä parempaan täytäntöönpanoon tarvetta. Ensinnäkin sisäiset prosessit, jotka liittyvät lupa asioid, lupa-asioihin, jossa EFSA on jo tarjonnut itse parempia parannuksia. Tässä on tietysti aikatekijä on hyvin tärkeä. Ja EFSA sanoo, että sen kapasiteetti myös, myös johtuu siitä, miten paljon pystytään kytkemään yhteen myös jäsenvaltioista tulevaa asiantuntijuutta. Nämä tekijät koskevat myös sitä, että resursseja on tällä hetkellä jäsenvaltioissa vähemmän E, e, asiantuntijoita e, jopa pulaa, ja sen takia EFSällä on, on mahdollisuus käyttää jonkunnäköisiä avustuksia tässä tilanteessa ja EFSAn riippumattomuus on tällä hetkellä ehkä joissakin kohdissa vielä kritiikin kohteena. Toivottavasti saan, sain teille laajan kuvan siitä, missä tällä hetkellä ollaan menossa toimivuustarkastuksessa koskien yleistä elintarvikeasetusta. Vastaan mielelläni teidän kysymyksiinne ja, ja kuuntelen mielelläni kommenttejanne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Rova Grostet. Merci beaucoup, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos komissiolle alustuksesta. Pitää paikkansa, että on erittäin tärkeää tuoda esille se, että parempi lainsäädäntö ei saada tarkoittaa sääntelyn purkamista. Eurooppalaiset kuluttajat tällä saralla panevat laadun etusijalle ja he haluavat tietää, mistä ne ovat peräisin, mitä niissä on sisällä, miten ne on valmistettu. Yhtä lailla meillä täytyy kyllä säilyttää myös meidän alueittemme rikkaus ja monimuotoisuus ja paikalliset elintarvikeperinteet vähän vaihtelevat vähän, kun mennään etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Totta kai täytyy huomioida myös se, että alalla on paljon myös pk-yrityksiä, jotka usein ovat törmänneet hankaluuksiin sääntelyn takia, koska sitä pidetään liian virkavaltaisena ja saattaa johtaa sitten lisäkustannuksiin. Skandaalia on ollut, kuten hullulemän tauti ja sitten psykodraama liittyen muuntogeenisiin organismeihin, mutta totta kai meidän vaalipiirissämmekin on törmätty vaikeuksiin. Tuottajat, maanviljelijät ovat törmänneet ongelmiin. Tämäkin osoittaa, missä ovat sääntelyn rajat tällä hetkellä. Aivan hiljattain sitä paitsi, ainakin minun maassani lehdissä, kerrottiin tutkimuksesta, erään kulutusjärjestön tutkimuksesta niin, että jossa kerrotaan, että lihatuotteissa merkinnät eivät pidä paikkaansa, ei tiedetä mistä se liha peräisin, kuinka paljon sitä on tuotteessa ja niin edelleen. Kaikki tämä tietenkin harmittaa kuluttajaa. Valitettavaa muuten, että vaikka parlamentti on peräänkuluttanut usean otteeseen ja kuluttajatkin, niin komissio ei edelleenkään ole huomioinut näitä toimenpiteitä, että olisi pakolliset alkuperämerkinnät lihatuotteissa – varsinkin valmisteissa. Lopuksi haluaisin käsitellä myös rasvahappoja. Ne ovat erityisen transrasvoja. Ne ovat vaarallisia verisuonille ja sydämelle. Olisi hauskaa tietää, missä vaiheessa ollaan näiden rasvahappojen kanssa komission kertomuksessa koska komissio oikein esittelee tämän yhteenvedon. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Gilles Parnio. muutama sananen tästä esityksestä komission tiedonannosta. Minä pitäydyn mielipiteissäni. Tässä on sellainen mielikuva, että jo ollut jonkin aikaa, että komissio ei ole kovinkaan halukas osoittamaan lisää halukkuutta yhdessä kuluttajien kanssa suojella kuluttajia silloin, kun on kysy elintarvikkeista. Ja sana suojelu ei ole vielä riittävästi iskostunut komission puolella ihmisten mieli. Miksikö? Erilaisia skandaaleja kun on nähty viime vuosina. Ja kuinka on nähty, kuinka ihmisten turvattomuus, epävarmuus elintarvikkeiden suhteen on lisääntynyt, niin nähdäks nyt on tarpeen ei pelkästään ryhtyä uuteen lainsäädäntöön, vaan täytyy muutenkin ryhtyä sääntelemään asioita niin, että mafia tai muuta rikosjärjestöjä, jotka ovat organisoituneet viime vuosina, eivät pysty ottamaan tällaista epävarmuutta, joka tänä päivänä on valloilla. Tämä epävarmuus ei saa lisääntyä näin toimien vuoksi. Mitä Ruva Kroste totesi, minun maassani Ranskassa on elintarvikeketjuja, jotka toimivat tavalla, joka on vastoin viljelijöiden, kasvattajien ja pientuottajien etuja. Elintarvikeketjussa jotkut ovat erittäin vahvassa asemassa. Ne ovat vallassa ja sitten toimivat miten haluavat nämä elintarvikeketjut. Mikäli meillä olisi vahvempaa lainsäädäntöä ja enemmän sääntelyä esimerkiksi etiketeistä, merkinnöistä, ja myöskin silloin, kun on kyse eri varoituksista, joita kuluttajille täytyy antaa sen suhteen, mikä on hyväksi ihmisen terveydelle ja mikä ruoka ei ole hyväksi. Tämä on meidän yhteinen vastuu, mikä täytyy saada hoidettua kuntoon. Thank you. Kiitoksia. Rova Sommer. Kiitos. Haluan kiittää komissiota tästä lyhyestä johdannosta tilanteeseen minä olen sitä mieltä toisin kuin edellä puhujat, että kyllä kuluttajaa alalla jo nyt suojellaan hyvin. Ja tietenkin meillä on valvontaa, asetus, joka nostaa tätä suojantasoa entisestään. Myöskin EFSA toimii ihan hyvin. Muistan ää, tätä hullun lehmän tautitilannetta ja sitä, miten, anteeksi, hevosen, hevosen lihan äh, kriisiä, koska aika äkkiä löytyi sitten tiet, mistä näitä hevosia Eurooppaan äh, päätyi ja väärin äh, merkittiin markkinoille tullessaan. Joten tuntuu siltä, että järjestelmä toimii, mutta sisäisiä prosesseja tietenkin aina voidaan parantaa, mutta mietin sitä, että miten EFSA voisi toimia vielä nopeammin, ja ymmärsin ainakin komissiolta, joka sanoi, että aikatekijä on hyvin tärkeä tekijä luonnollisesti. Kyllähän vielä nopeammin voidaan hoitaa asioita, jos on tarpeeksi henkilöstöä esimerkiksi. Senpä takia kysymys, pystyykö EFSA hoitamaan kaikki tehtävät, jotka sille on nyt kasattu? Onko sillä riittävästi henkilöä tätä varten? Haluaisin kuulla komissiolta asiasta arviota, koska tietääkseni EFSAlle on kasattu sellaisia tehtäviä, jotka oikeastaan eivät olleet alun pitäen edes sen, sen tehtäväkenttään kuuluvia, esimerkiksi markkinointi ja, ja mainonnan valvonta elintarvikkeisiin liittyen. Eli EFSA koittaa täyttää tehtäviä, jotka eivät alun pitäen sille enää edes olleet tarkoitettuja. Sen henkilöstötilanne tietysti on tilanne, ja, ja, ja ensimmäiset EFSAn arviot tulivat aika myöhään, joten tuntuu siltä, että on sellaisia alueita, joista ei vielä arvioita ole tehty ollenkaan ja, ja henkilöstöpuhteesta saattaa olla, että se, se voi olla vaikeakin ja tähän liittyy tietysti lainsäädäntö. Ja sen takia tietysti komissio tutkii sitä, miten uuden lainsäädännön kanssa tehdään. Tietenkin Essassa voidaan parantaa sisäisiä prosesseja, ottaa huomioon tämä nopeusvaatimus, mutta kysymys onko siellä riittävästi väkeä jotta se pystyisi tästä selviytymään. Ja halutaan tietysti estää sitä, että EFSAlle kasataan sellaista työtä, jotka eivät kuulu sen asiantuntijoiden, ö, asiantuntijoiden piiriin. Sitten yksi asia vielä. Ramiko sanoi, että komission rooli kasvaisi kriisin kriisitilanteissa? kysymys kuuluu, onko komissiolla sellainen kuva, että sillä ei ole riittävästi valtuuksia kriisin hallinnan osalta, vai onko komissio sitä mieltä, että sekin tarvitsisi enemmän henkilöstöä selviytyäkseen kriisinhallintatilanteissa. Ja riit, eikö riittäisi se, että EFSAlle ää, varmistettaisiin tiedon saanti kriisitilanteissa. En tiedä, olenko arvioinut tilannetta väärin. Haluaisin hieman tie, tietoa siitä esimerkiksi ajatella tätä lihaskandaalia, miten sitten EFSAlle tietoa välitettiin ja miten se teki yhteistyötä komission kanssa. En itse osaa arvioida sitä, mikä rooli komissiolla nyt voisi olla tämmöinen vahvempi rooli tiedon välittämisessä kriisitilanteissa tai kriisihallintatilanteissa. Tästä mielellään olisin halunnut kuulla komissiolta lisätietoa. Ja sitten ihan viimeiseksi oli tämmöinen internetkuuleminen tähän toimivuustarkastukseen liittyen yleisen elintarvikelainsäädännön osalta, onko se nyt saatu päätökseen ja onko komissio tätä kuulemista jo ana- pystynyt analysoimaan, tai sen tuloksia pystynyt analysoimaan, vai onko se vielä kesken? Toimivuustarkastukset toivottavasti saataisiin päätökseen vähän nopeammin, koska tämä on nyt jo pyörinyt aika pitkään. Ja parlamenttikin haluaa tietoa oman työnsä pohjaksi. Nyt me olemme aika pitkällä jo tässä tämän lainsäädäntökauden sisällä ja niin kuin komissio sanoi, että ensimmäisellä kolm, neljänneksellä 2016 tulee komissiosta tutkimustuloksia, mutta riittääkö tämä ajallisesti meille, jotta saataisiin ennen seuraavia Euroopan vaaleja nämä, tämä lainsäädäntö jo hyväksyttyä? Minulla on hieman katkeria kokemuksia muilta aloilta. Tämä on aika iso asia elintarvikealalla ja siihen liittyy aina se ongelma, että me emme saa näitä valmiiksi ennen seuraavia vaaleja, koska tämä prosessi on niin valtavan hidas. Ja tietysti sitten uusien vaalien jälkeen tulee taas uusi parlamentti ja sillä on oikeus sitten aloittaa alusta tai toistaa asioita, jotka on jo käsitelty edellisessä parlamentissa. Kiitos. Sitten herra Häusling. Kiitos. Haluan kiittää ensinnäkin komission edustajaa siitä, että tämä prosessi on pistetty liikkeelle. Tevanonkin totesi sitten nyt mukana myöskin poliittinen arvio. Sitten elintarvike turvallisuusvirastoon EFSAan. Olen pari kertaa vieraat paikan päällä. Tehän tiedätte, että aina usein EFSAa kritisoidaan. Me halusimme ottaa selville, kuinka EFSA tekee työtä paikan päällä. Ja siellä todellakin on ongelmia asiantuntija työryhmissä ja kun tarkastellaan asiantuntijoita ja heidän jakautumistaan niin jäsenvaltioittain. Siellä on aivan liian vähän asiantuntemusta käytössä. Joissakin jäsenvaltioissa on liian vähän asiantuntijoita, jotka jäsenvaltiot eivät antaa, aina heitä EFSAn käyttöön. Tämä on osittain EFSAn uskottavuuden kannalta ikävä asia. Tämä asia täytyy saattaa kuntoon, koska on täysin vakuuttunut siitä, että sen jälkeen kun keskustelta käytiin, niin voidaanko, herää kysymys, voidaanko nykyisellä henkilöstöllä tehdä tämä työ kunnolla, riittääkö henkilöstö, mutta meidän täytyy myöskin esittää kriittisiä kysymyksiä. Onko ydinasiat hoidettu hyvin sellaisella tavalla, jolla ne pitäisi hoitaa. Yleisen arvion kuuluu myöskin osaltaan se, että kun kymmenen vuotta on ollut elintarvikelainsäädäntöä, voidaan pohtia, onko sairauksien määrä esimerkiksi millään tavalla vähentynyt elintarvikkeiden aiheuttamien sairauksien määrä Euroopassa. Usein nähdään, että sairaat liittyvät epäterveisen ruokaan, mutta kysymys elintarvikkeiden valvonnasta. Lisäksi minun mielestäni juuri valvontaa pitää lisätä, tiukentaa. Suurta keskustelua on käyty tästä liikennevalojärjestelmästä. Siitä keskusteltiin pitkään, onko se järkevä, että eri väreillä merkitään elintarvikkeet. Ja juuri avoimuutta tarvittaisiin elintarvikeketjuun. Toisin kuin rouva Sommer totesi, että minulle ei riitä se, että vasta jälkikäteen tietää, mistä elintarvikelut peräisin, mikäli on ilmennyt ongelma. Puuttava valvonta ja puuttuvat ilmoitukset ovat hankalia. Viime viikolla jo Euroopan unionin ruokalassa tarjottiin eri kalaa kuin millä nimellä sitä siellä mainostettiin. Valvonnassa on todellinenkin ongelmia myöskin avoimuudessa. Ja tämä täytyy nyt nopeasti hoitaa kuntoon tämä ongelma. En hyväksy periaatteessa sitä, että saamme nyt kertomuksen, joka liittyy elintarvikkeiden jäämiin ja sitten joka vuosi. Sitten eh, kuitenkin havaitaan, että torjuntainen jäämät ovat aivan liian suuria. Essan kanssakin keskusteltiin asiasta ja tarkasteltiin, mitä vaikutusta elintarvikkeiden jäämillä on ja tämä liittyy myöskin maatalouden puolella harjoitettuihin käytäntöihin. Mutta kuitenkaan nykyinen tilanne ei ole hyväksyttävä, joten nopeasti tämänkin täytyy puuttua. Joka ikinen vuosi saadaan tämä sama kertomus. Ja kun puhutaan ylipäänsä elintarvikkeiden turvallisuudesta, täytyy myöskin tietää, kuinka paljon maataloudessa käytettyjä torjunta-aineita esimerkiksi löytyy elintarvikkeista, eikä näiden jäämien määrä ole vähentänyt, vähentynyt. Ja kyse on eri torjunta-ainejäämien koktailista, ja tässäkin suhteessa parannusta tarvitaan. Jäsenvaltiolla on tietystikin omat velvollisuutensa ja varmistaa koko elintarvikeketjun osalta, että säännöistä pidetään kiinni. Uskon, että tässäkin on puutteita. Jäsenvaltioita täytyy valvoa tarkalleen ja katsoa, onko kaikki pistetty täytäntöön jäsenvaltiossa asianmukaisella tavalla, tavalla jolla niitä säännöksiä olisi alun perin pitänyt pistää täytäntöön. Euroopan unionin sisällä tarvitaan parempaa tiedon vaihtoa näistä kysymyksistä ja valvonta täytyy saada kuntoon elinten toiminnan kautta. Thank you, Emma. Kiitoksia. Herra Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puuttua yhteen teemaan, joka liittyy rehujen turvallisuuteen ne on mainittu ja ne määritellään sellaiseksi elintarviksi, joka ei ole ihmisten kulutuksen tarkoitettu, vaan nimenomaan eläinten tuotantoon. Ja siihen liittyy myös antibioottivastustuskyky eläinten ja ihmisten näkökulmasta. Kuitenkin nykyään käytetään paljon lääkeaineitakin, jotta saadaan parempaa tuottoa ja näin voitaisiin vähentää kuolevuutta eläinten parissa. Me pyrimme kuitenkin rajoittamaan mahdollisimman pitkälle erilaisten tuotteiden käyttöä, muun muassa antibioottien käyttöä, ei pelkästään jos ajatellaan, mitä vaikutuksia tällä on terveyteen, mutta myös ajatellen ennakko, ennaltaehkäisyä. Ehkä voitaisiin lisätä tällainen artikli myös ttiv neuvotteluihin joka liittyy antibioottien käyttöön rehuissa Yhdysvalloissa puolestaan on tunnustettu, että näitä käytetään rehuissa käytetään myös kasvuhormoneja ja geenimuunneltuja rehuja käytetään. Ja tämä voi olla hankala, koska ei ole osoitettu, että ei se olisi turvallista ihmisterveydelle. Jos ajatellaan lainsäädännön valvontaan, miten TTIP ei ole huomioitu, niin että voitaisiin taata mahdollisimman korkeat standardit, kun ihmisterveyttä valvotaan tai kuluttajan etua ajetaan alalla Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten Rova no. <clears throat> Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille äh, tämän lainsäädäntökehyksen. Tässähän halutaan varmistaa elintarviketurvallisuutta, mutta en usko, että se on ihan absoluuttinen turva. Ensimmäinen kysymykseni kuuluukin näin miten tällainen säätelykehys, joka on johdonmukainen ja standardoitu, voi vastata sellaisiin tilanteisiin, jotka syntyvät jostain paikallisesta erityistilanteesta tai kansallisesta. Miten sitten tämä hälytysjärjestelmä kappaleessa neljä, miten voidaan koordinoida ja, ja saada tukea jäsenvaltioista ja niiden toimivaltaisista viranomaisista. Samalla tavalla toinen kysymykseni, oletteko sitä mieltä, että voisimme saada lisää lisäarvoa eu tasolta esimerkiksi valvonnan laadun varmistamiseksi ja sen joustavassa toteuttamisessa miten sitten tämä lainsäädäntö kansain, ja sen harmonisesti kansainvälisten sopimusten kanssa, jos ajatellaan vapaakauppa-aluetta, joka on hyvinkin laaja ja tiivis, niin mm, tietysti riskit voivat myös, riskien määrä voi kasvaa. Ja jos me emme pysty joustavasti toimimaan, niin silloin me vain tätä säädösjärjestelmää jäykistämme mitkä ovat komission määrittämät raja-arvot kansainvälisten normien siirtämiseksi unionin lakiin. Thank you very much. Now, miss... Kiitoksia. Sitten Melio. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensinnä kiittää komission edustajaa tästä kertomuksesta Minulla olisi kaksi seikkaa, jotka minua askarruttavat ja mielelläni esittäisin pari kysymystä. Ensimmäinen on tullut mainittuksi usean otteeseen, eikä EFSAn tekemä työ. Puheenjohtaja ja muutama muu henkilö vieraili EFSassa ja kävi siellä keskusteluita. Minulla oli sellainen mielikuva, että he kyllä uuden johtajansa johdolla pyrkivät vastaamaan niihin syytöksiin ja valituksia joita on esitetty sen työn osalta, kuinka, sen osalta kuinka teillä on lopannut heitä ja mitenkä siellä on toimittu. Näitä seikkoja otettiin usean otteeseen esiin Viron yhteydessä ja myöskin tuon viraston tieteellinen kompetenssi on seitetty kyseenalaiseksi tiede, tieteellisissä työryhmissä, jotka tekevät työtä EFSAlle. Tarvitaan todellakin pätevyyttä tieteellistä osaamista, jotta virasto voi tehdä työnsä. Kuinka sitten voitaisiin auttaa EFSA, jotta sen voisi profiloitua paremmin, tehdä työnsä paremmin? Ja sitten kun on kyse yleisestä lainsäädännössä Euroopassa, yleistä lainsäädäntöä on, mutta se, miten jäsenvaltiot pistävät sitä täytäntöön, jättää hyvin paljon tilaa toissijaisuusperiaatteen soveltamiselle. Joskus täytäntöönpano on sellaista, että ei edes vertailukelpoista ja täytäntöönpano on monen kirjavaa. Tärkeimmäksi aset, asioiksi on asetettu kansanterveys ja sisämarkkinat ja kuluttajan suoja ja terveellisten elintarvikkeiden vaatimus on, ovat kasvussa. Meillä on tiettyjä sivistys, niin sanottuja sivistyssairauksia, elintapasairauksia, kuinka voitaisiin Euroopan unionin sisällä saada aikaan yhteistä lainsäädäntöä, että se myöskin pistetään täytettyön yhtenäisesti, ja täten voitaisiin taata kuluttajan suoja ja terveys. Kiitos. Thank you very much. And now miss... Kiitoksia. Sitten Rovalia. Kiitos puheenjohtaja. Minä palasin yhteen seikkaan. Me olemme hyväksyneet jo helmikuussa tänä vuonna yhden mietinnön joka liittyy valmisteissa käytettävään lihaan ja sen alkuperään. Rova Grostet valmisteli sitä ja Jules Barniokin. Niin- ja tämä liittyy myös elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajan näkemyksiin siitä. Tarvitaan todellista läpinäkyvyyttä, kun kuluttajat tekevät valintojaan ostaessaan tuotteita. Meillä on velvollisuus taata tämä läpinäkyvyys heille siinä, mitä ostavat ja kuluttavat. Minä odotan nyt kovin suurella mielenkiinnolla komission ehdotusta nimenomaan tässä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. En nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä. Niinpä annan vielä puheenvuoron komissiolle. Olkaapa hyvä, vastatkaa. First of all, thank you very much for... Sinäkin kiitoksia kovasti tästä tiiviistä keskustelusta se oikeastaan heijastelee oikeastaan monia näkökohtia. Siinä se oma kauneus ja vaaransa on, kun puhutaan jostain peruslainsäädännöstä, kuten yleisestä elintarvikelainsäädännöstä, että täytyy huomioida ihan kaikki, joka liittyy ruokaan ja rehuun. Yritän nyt vastata parhaan kykyni mukaan. Ensinnäkin minä nyt muistuttaisin yhdestä suuntauksesta. Se on aika yleinen, eikä koske pelkästään tätä unionin keskustelua, vaan kansallisella tasollakin se on nähtävissä. Kun ongelmia on, taipumuksena on sitten kääntyä uuden lainsäädännön puoleen ongelman ratkaisemiseksi. Mutta yhtä lailla nähty on keskustelu, että meillä on liikaakin lainsäädäntöä Euroopan unionissa, eli paineita on saada uutta lainsäädäntöä, sitten on paineita vähentää säädösten määrää. Ainoa keino päästä tästä on ensin paneutua nykyiseen lainsäädäntöön, kattaako se mahdollisen ongelman. Ja toiseksi, jos se kattaa, niin kattaako riittävästi sellaisen tuloksin, jotta on mielessä. Tämä on myös toimivuustarkastuksen ajatus. Kun me puhumme yleisen elintarvikelainsäädännön toimivuustarkastuksesta, niin muistuttaisin teille asiasta, jonka te tiedättekin, että puhe on säädösten pyramidista. Siellä on yli tuhat direktiiviä, säädöstä, asetusta ja niin edelleen. Ja yleisessä elintarvikelainsäädännössä on yleiset periaatteet. Ja nyt katsotaan tätä perustaa. Onko se kunnossa? Ovatko periaatteet kunnossa? Ovatko institutionaaliset kysymykset kunnossa? Ja sitten kun on tämä perusta arvioitu, mennään ylöspäin johdannet, johdattuun lainsäädäntöön, missä on erilaisia ongelmia, kuten mainitsit, ja ehkä niihin pitäisi puuttua. Haluaisin myös muistuttaa teille, ja totta kai palaan vielä tarkemmin näihin kysymyksiin, että moni teidän esille ottamanne näkökohta on sellainen, että me olemme jo puuttuneet niihin paketissa, jonka esitimme pari-kolme vuotta sitten, josta edelleen käydään keskustelua. Te mainitsitte esimerkiksi jo keskustelun, joka liittyy viralliseen valvontaan – Moni näkökohta on myös tässä mukana. Ei niitä täytäntöpanna vielä, koska keskustelu ei päättynyt. Mutta moni on huomioitu sielläkin. En oikeastaan haluakaan käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikkia lainsäädäntöä eri kysymyksissä, koska se menee yli ja ohi toimivuustarkastuksen soveltamisalan, kun etsitään erityisongelmaan erityisvastausta. Nyt kyse on yleisen elintarvikelainsäädännön periaatteista. Riittävätkö ne, toimivatko, pitääkö muuttaa, että voidaan sitten saada hyvä perusta muulle lainsäädännölle. Vastaisin vielä muutamaan kysymykseen, jotka kirjasin tänne ylös keskustelun aikana. En mene transrasvojen yksityiskohtiin. Kyllä ne ongelma ovat ja me lupasimme, lupasimme kertomuksen siitä, olemme sitä laatimassa ja ehkä se vielä valmistuu ennen loppuvuotta. Eli katsotaan joulukuussa. Sitten voidaan ehkä keskustelua aiheesta. Paljon tuli kysymyksiä ja kommentteja liittyen elintarvikepetoksiin. Totta kai se on ongelma, mutta siihen on vaikea puuttua säädöksellä tai asetuksella. Totta kai elintarvikepetos on sellaista toimintaa, joka ei tietenkään tarkoituksen pohjaltakaan ei noudata mitään lainsäädäntöä. Tarvitaan vain välineitä, ei lainsäädäntöä, jotta voidaan puuttua siihen, että on valmiuksia vaihtaa tietoa ja sitten pyrkiä puuttumaan petollisen toimintaan ja estämään se. Näin on esitetty virallisen valvonnan asetuksessa. Aikaisemmin tämä on unohdettu ja siksi olemme esittäneet virallisen valvonnan asetuksessa tätä ainakin mitä tietoja minulla on käytettävissä, niin, niin myös komissio ja parlamenttikin tukee tätä, että tämä tulisi siihen mukaan. Eli kunhan keskustelut on saatettu päätöksen valvonnasta, niin varmasti saadaan kunnon välineetkin käyttöön. Niin ikään aika paljon kuultiin EFSAsta kommentteja. Yritän nyt vastata niihin yhteisesti. No ensinnäkin, kun täällä selvästi tuli ilmi, että EFSA on sellaisessa jamassa, että heillä on yli 500 arviointi joka vuosi käsittelyssä ja henkilöstöä on noin 500 ja noin 10 tieteellistä komiteaa, niin minusta kyllä he saavat aika hyvinkin tuloksia aikaan. Vaikka on morkattu paljon ja valitettu läpinäkyvyyden puutetta ja että ongelmiakin on ja niihin halutaan puuttua, mutta noin kun ajatellaan lähtökohtaisesti oikeudellista perusta, niin meidän mielestämme se on riittävää. Onko henkilöstöä sitten riittävästi? Minä sanoisin, että meidän käsityksemme mukaan on, kun me tätä arvioimme, niin se osoittaa selvästi, että kenkä ei purista oikeastaan henkilöstömäärästä, vaan enemmänkin kahdesta asiasta. Te mainitsittekin yhden niistä. Nimittäin miten riittävästi määritellä pätevyyden taso. Me haluamme totta kai mahdollisimman korkea asiantuntijuutta komiteoissa, mutta tarvitaan myös väkeä, joilla ei ole minkäänlaisia yhteyksiä tärkeimpiin yrityksiin. Et yleensä tiedemiehet toimivat hankkeissa, joita rahoittavat tärkeimmät rahoituslähteet. On hankala löytää ihmisiä, jotka ovat huippuasiantuntijoita ja jotka eivät viimeisen kymmenen vuoden aikana ole missään yhteydessä yritysten kanssa. Muutoin ajatellaan, että he ovat sitten olleet tietyn vaikutuksen alaisia. Eli usein päädytään siihen, että joko on aika nuoria tieteilijöitä tai sellaisia, jotka ovat jo eläköityneet. Kun ajatellaan aktiivisia huippuasiantuntijoita, niin siellä on aina pari hanketta sen ja sen yrityksen kanssa vireillä ollut ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana, eivätkä halua joutua sellaiseen tilanne, että heitä rangaistaan julkisesti, koska ovat olleet yhteydessä yritysten kanssa tai että ne ovat heitä lobanneet. Että tässä on ongelma. Olemme pyrkineet puuttumaan siihen. Ja ihan oikein todettiin, että jäsenvaltioiden apu ja yhteistyö on tärkeää. Ja kuten totesin, EFSA ei voi noin vain sanoa, että minä haluan sinut ja sinut komitean. Heidän täytyy valita niistä, jotka hakevat. Eli kyllä jäsenvaltiollakin on omaan osuutensa tässä sen takamiseksi, että nimetään hyviä ehdokkaita, että EFSA voi sitten valita hyvästä väestää. Muuta heillä ei ole tarjolla. Näin tilanne on käytännössä. Ei se liity mitenkään oikeusperustaan. Se on ihan kunnossa. Vaan käytännön toteuttaminen tieteilijöiden joukko ja se, että ei ole tavallaan ollut likaisissa tekemisissä yritysten kanssa, niin siksi se on niin hankalaa toteuttaa. Ja näillä reunaehdoilla EFSA kyllä tekee lähes kaiken mahdollisen, aina kohentamisen varaa tietysti, mutta kaikkien täytyy varmasti tässä kyllä vetää yhtä köyttä. Siitä olen samaa mieltä. Sitten seuraava kysymys, joka liittyy parikin asiaan – väitteisiin ja botaaniset kysymykset esitettiin, että oli saatu aikaan edistystä. edistystä. Minä kyllä sanoisin, että ei EFSAn henkilöstöpuute ole tässä mikään ongelma. Meillä on olemassa lainsäädäntöjen kesken ristiriita. Se, että noudatetaan nykyistä lainsäädäntöä ilman, että mietitään sen vaikutuksia, saattaa johtaa siihen, että tilanne ei korjaannu, vaan kaikki on yhdessä laatikossa. Eli ei tarvittukaan lainsäädäntöä, sääntelyä, vaan että kaikki asiat kiinnostuneet tekisivät selvän eron näiden väitteiden välillä, mikä on olennaista, mikä ei. Jos kaikki vain sitten sanovat, että ei, ikään kuin ei mitään olisi sitten tehnyt. Eli pitäisi siihen puuttua itse sisältöön, eikä niinkään, että olisi riittävästi valmiuksia. Siitä ei ole kyse, vaan siitä, että löytyy keino päästä eteenpäin. Ja tämä on tavallaan sen perustan päällä jo, johon täytyy kunnolla vielä paneutua ja löytää ratkaisukeinot. Voisiko EFSA kohentaa omia sisäisiä prosesseja? Kyllä. Me kävimme tästä laajoja keskusteluja johtokunnassa. Totta kai olemme siellä mukana ja myös EFSAn johdon kanssa. On keskusteltu aika paljon muutoksia on saatu aikaan EFSAn organisaatiossa. Siellä on uusi pääjohtajakin, kuten varmasti tiedätte. Hän on niistä varmasti kertonut. Eli koko ajan kohennetaan niitä sisäisiä prosesseja. Sitten kriisin roolista tuli esille myös kysymys. Haluaisin nyt muistuttaa siitä, mitä me yhdessä ja varsinkin mitä te olette säätäneet. Ja mielestäni se on oikea lähestymistapakin. Euroopassa on nimittäin päätetty, että riskin hallinta erotetaan riskin arvioinnista. Minä haluaisin nyt verota sen puolesta, että se säilyisi joka tilanteessa näin. Minä uskon, että EFSAlla on selkeä osansa kyllä kriisissä, arvioidessaan ongelmaa, mutta sen ei pitäisi sekaantua kriisin hallintaan. Se on eri asia. Lainsäädännön nojalla rooli annetaan komissiolle siinä ja myös jäsenvaltioille siellä toimivaltaisella viranomaiselle ja noudatettakoon tätä. Eli meidän täytyy käyttää EFSAn tieteellistä asiantuntemusta saadaksemme arviointin tietoja mutta ei sille muuta roolia kuulu kriisin hallinnassa. Joskus roolit ovat vähän päällekkäinkin kriisin aikoina. Se on ymmärrettävää, kun ei ole pelkästään päivistä, vaan jopa tunneista. Joskus menee vähän päällekkäin nämä, mutta me pyrimme kyllä pitämään ne erillään. Sitten kysyttiin myös Onko niin, että yleinen elintarvikelainsäädäntö ja toimivuustarkastus on saatettu päätöksenä, toistan jo sanomani. Me emme ole vielä sitä saattaneet päätökseen, mutta jos haluatte, niin 2016 ensimmäisen neljänneksellä voin jotain kertoa. Ja kyllä voimme, niin kuin tunnetusti sanotaan. Me ajattelimme, että saamme sen päätöksen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Ja nyt me olemme keränneet eri selvityksistä tietoja samassa tätä yhteen. Ehkä parin kuukauden kuluessa, no parin kolmen kuukauden kuluessa saamme luonnoksen ja totta kai sitten sisäinen kuuleminen niin päin pois sen päälle. Mutta uskoisin, että ensin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä puoliskolla voidaan tuloksiakin saada. Monen kertaan täällä mainittiin myös eräs tärkeä asia. Vaikkakin voidaan sanoa, että oikeudelliset puitteet riittävät, niin toki on täytäntöönpanossa aika vakavia ongelmia. Kuten tiedätte, Euroopassa kaikki perustuu siihen, että oikeudellisten puitteiden täytäntöönpano on jäsenvaltioiden viranomaisten harteille ja Euroopalla on tietty valvova rooli. Ja on hyvä pitää tämä mielessä. Muistutankin teille, että kun ajatellaan täytäntöönpanoa ja toteuttamista, meillä on hyvä väline, nimittäin elintarvike ja eläinterveysvirasto, joka valvoo kansallisia toimivaltaisia viranomaisia, kun ne noudattavat määräyksiä ja säädöksiä me kyllä arvioimme kaikkien tärkeimpiä kysymyksiä sovitun suunnitelman pohjalta ja annamme myös jäsenvaltioille palautetta, jolloin todetaan selvästi, mikä on ongelmana. Joskus tulee hyviä vastauksia, joskus vähemmän hyviä, mutta mielestäni tulokset saadaan aikaan vain, jos yhteensovitetaan ja tehdään yhteistyötä tätä Euroopan tasolla kansallisten jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Seuraavaksi kysymys siitä, onko niin kuin meillä on sääntöjä lainsäädännön nojalla myös riskinarviointia varten, niin miten voidaan saatteen yhteen TTIP-neuvotteluja. Haluan nyt uudelleen käydä tätä keskustelua, mutta pitää paikkansa, totta kai TTIPn roolina ei ole heikentää meidän turvatasoamme, vaan löytää sellainen alue, missä saadaan sama tulos laadullisesti, ehkä eri menetelmin, ja miettiä, onko jatkossa mahdollista, että ilman, että alennetaan meidän standardimme, pääsemme lähemmäksi toisiamme, niin että meidän vietimme pärjäisi Yhdysvaltain suuntaan ja, ja myös vastakkaisen suuntaan. Toistaan, että ei ole ollenkaan puhetta siitä, ei ole hetkeäkään mietitty, että ruvettaisiin kyseenalaistamaan niitä rajoja, joita on meillä olemassa TTIPn yhteydessä. Ei näin käy. Olen itse ollut mukana siellä, että sen voi vahvistaa itsekin. Mikrobilääkeresistentti riskikysymys tuli esille myös. No siihen ei nimenomaisesti ole puututtu yleisessä elintarvikelainsäädännössä sinällään. Se ei ole osa toimivuustarkastusta joka tapauksessa. Kun siellä kuitenkin on yleiset periaatteet lyöty lukkoa, niin me olemme kyllä tähänkin puuttuneet, kun eläinlääkintäpuolella keskustelua on käyty. Lisäksi me olemme miettimässä yleisiä puitteita toimintasuunnitelmaa Euroopan unionissa. Se saatetaan päätöksen ensi vuonna. Ja siellä on tulossa toimintasuunnitelma kakkonen seuraava kautta varten, missä käytetään myös sitä asiantuntijuutta, jota saadaan rehusta ja eläinlääkinnästä. Sitten vielä kysymykset liittyen yhdenmukaistamiseen kansainvälisten sääntöjen kanssa. Se on tärkeä kysymys toden totta. Siihen liittyy kaksi näkökulmaa. Vielä mainitsisin, että yhtäältä kansainväliset säännöt meitä velvoittavat, niin täytyy toimia, ja kuin kassin terveyspuolella, terveyden puolella, virallisen valvonnan puolella keskustelua käydään ja, ja pyritään ottamaan kaiken mukaan myös noudattaa kansainvälisiä sääntöjä, mutta tähän liittyy toinenkin näkökohta. Nimittäin meidän pitäisi olla johtoasemassa elintarvikejärjestelmäturvallisuudessa ja mahdollisimman menestyksekkäitä saamalla eurooppalaiset säännöt kansainvälisiin sääntöihin. Se on erittäin tärkeää toiminta ja me olemme hyvin aktiivisia siinä, että meidän turvatasomme, johon me olemme sijoittaneet aika lailla jo kansainväliseksi turvatasoksi loogisista syistä, koska joskus eurooppalaisten kansalaisten mielessä kansainväliset säännöt vaikuttavat alhaisemmilta kuin mitä me olemme valmiita hyväksymään Euroopan unionissa yhtäältä on tällainen suuntaus olemassa omaksua kansalliset säännöt omaa lainsäädäntöön, mutta totta kai kyllä meidän etumme mukaista on saada meidän ja sääntömme kansainvälisiksi. Eikä siinä ollut kuitenkin kaikki, jonka minä halusin tuoda esille. Kiitos. Thank you to you. Kiitos teille näistä yksityiskohtaisista vastauksista. Varmaan nyt voidaan mennä seuraavaan kohtaan meidän esityslistallamme. Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU-ssa. Me keskustelemme lausuntoluonnoksesta, jonka valmistelijana on edustaja Joffoli. Valmistelija saakin puheenvuoron, jotta hän voi kertoa enemmän lausunnostaan. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, maatalousvaliokunta on tässä toimivaltainen valiokunta ja on laatimassa valiokuntaloitteisen mietinnön. Ja kuten täällä todettiin, aiheena on innovointi ja talouskehitys ja sen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa Euroopan unionissa. Ja siihen laaditaan nyt lausunto. Tämä on meidän lausuntomme ja se puututaan tähän tärkeään teeman ihmiskunnan kannalta ja ajatellaan, minkälaisia haasteita meillä on. Pitäisi planeetta ruokkia. Sitä paitsi se oli Expo Milanossakin esillä. Siellä oli ruokaoikeudesta ja elintarvikkeista kyse. Totta kai tämä on tärkeä lähtökohta, että jos ajatellaan mikä on maatalouden ensisijainen rooli, nimittäin ruokaa tuottaa, niin on tärkeää, että maaperä säilyy hedelmällisenä. Meidän täytyy ruokahukkaa välttää ja kulutusta rajoittaa. Kuitenkin tämä senkin valossa, mitä tietoa meillä on tulevaisuudesta, että maailman väestö kasvaa 9,6 miljardia ehkä 2050 mennessä arvioiden mukaan. Omine seurauksineen, kun ajatellaan elintarvikkeiden kysyntää ja tarvetta. Meidän täytyy vastata tähän kysyntään niin, että me takaamme elintarvikehuollon riittävällä ja terveellisellä tavalla, niin että suojellaan ympäristöä ja niitä arvokkaita luonnonvaroja, joita tulevat sukupolvetkin tarvitsevat. Meidän täytyy siis tuottaa enemmän, mutta eri tavalla, käyttäen vähemmän vettä, energiaa, ja torjunta-aineita tai äh, muuta. Ja totta kai meidän täytyy hyödyntää kiertotaloutta, jolla ei enää ole vaihtoehtoa. Kun ajatellaan, että me käytämme puolitoista verran niitä voimavaroja, joita me tarvitsemme sitten tuotannossa. Meidän täytyy puuttua myös elintarvikehukkaan ja jätteisiin, koska niitä heitetään 1,3 miljardin tonnin verran. 800 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälästä koko ajan. Ja kaksi miljardia puolestaan on ylipainoisia tai ylipainoisia, Eli tässä tarvitaan paljon myös koulussa ja perheessä ruokavalistusta, että ruokavaliot ovat oikeita heti lapsuudesta alkaen. On tärkeää, että me suosimme myös rahoituksia hyvätikäisyysjärjestöillä, jotka tarjoavat elintarvikkeita, jotka ovat vielä kelvollisia kulutukseen. Meidän täytyy määritellä selkeästi myös suuntaviivat niin kutsutuille maatalouden sivutuotteille, esimerkiksi jätteelle, joita voidaan ehkä käyttää energian tuottamiseen. Me esitämme sellaista tavoitteita, että me tuemme siirtymäkauden maataloutta, jotta voidaan käyttää kestävämpää käytäntöä niin, että voidaan lisätä tuottavuutta. Taaten kuitenkin elintarviketurvallisuus samaan aikaan, eli siis elintarvikkeiden määrä ja ihmisterveyden suojelu, eli elintarvikkeiden laadusta on kyse, mutta elinten hyvinvointi on taattava myös, kuten myös ympäristö. Ettei menetetä luonnon monimuotoisuutta tai päästetään ilmaan kasvihuonekaasupäästöjä. Miten päästetään tavoitteeseen, joka on hyvin hankala? Me tarvitsemme innovointia, kohdistaan sen nuoriin. Ehkä meidän pitäisi antaa taloudellisia kannustimia ja elintarvikeketjussa tarvitaan tulojen oikeudenmukaisempi jako ja saada läpinäkyvyyttä enemmän myös tuotteihin, että siellä on myös alkuperämerkinnät mukana, jotta voidaan tueta viljelijöitä myös käytännössä joka olisi kestävä ja innovointia, fiksua, niin luomuviljely ja täsmät tuottaminen on yksi esimerkki. Ja totta kai täytyy myös tarjota ammatillista koulutusta ja saada uusia työpaikkoja maantalouteen. Meidän täytyy päästä eroon maaseudun väestön vanhenemisesta. Tämä koskee varsinkin vuoristo, alueita, koska siellä tulee vaikeuksia myös ajatella maaperän ja vesivarojen käyttöä. Ja sen valtio täytyy investoida vielä enemmän innovointi- ja koulutusohjelmiin, tutkimusohjelmiin ja kehittämään uutta tekniikkaa. Siinä täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä ja, ja myös vaihtaa tutkimuksen tuloksia. Tarjotaan myös pk-yrityksille, koska ne edustavat enemmistöä kuitenkin Euroopan unionissa ja usein he eivät ole mukana innovointi piireissä. Ja lopuksi, kun ajatellaan mikä maatalouden tärkein haaste ehkä on, on se, että voidaan nykyiset maatalous- ja vesihuoltokäytännöt sopeuttaa ilmastonmuutokseen. Se on erittäin tärkeää, että voidaan monipuolistaa myös tuotantoa ja päästä eroon yksipuolisesta viljelystä. 2015 on tulossa paljon myös ilmastopakolaisia. Minun lausunnossani korostetaan kaikkein tärkeimpiä periaatteita, jotka liittyvät innovointiin niin tilanhoidossa. Totta kai voidaan vielä täydentää ja parantaa tätä tarkistuksen määräaikaa on 27. marraskuuta tarkistuksen jättämisellä. Varmasti tekin kerrotte omat näkemyksenne. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Rova Köstringer. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä kansanpuolueen varjoesittelijän Marina Petyrin sijaisena, koska Rova Petyri ei päässyt paikalle. Sain kyllä hänen puheenvuoronsa, joten luen nyt hänen puolestaan. Rouva Peter halusi painottaa vain muutamaa seikkaa, jotka pitäisi ottaa huomioon, jotta voimme edistää innovaatioita ja etenkin edistää maataussektorilla innovaatioita ja myöskin viljelijän keskuudessa tähän kannusta. Rouva Peter katsoo, että on tarpeesta tukea innovaatioita etenkin innovaatioita, jotka pyrkivät vähentämään tuotantokustannuksia. Näin voidaan tehdä siten, että energian kulutusta ja veden kulutusta ja muiden raaka kulutusta alueellistetaan luomalla kiertotaloutta. Hän uskoo niin ikään, että innovaatioiden pitäisi myötä vaikuttaa kestävämpään maatalouteen, kun on kyse elintarvikkeiden tuotannosta perhefilmillä tai muista perheyrityksistä. Samalla voidaan auttaa säilyttämään biologista monimuotoisuutta. Liiallinen elintarvikkeiden tuotanto ja elintarvikemarkkinoiden täyttyminen on ongelmallista. Pikemminkin pitäisi keskittyä elintarvikkeiden laatuun kuin määrään. Siksi on tarpeellista saada myöskin innovatiivisia hallintamalleja aikaiseksi maatalousalan, jotta voidaan suojella viljelijää ja samalla varmistaa maatalousmaan laatu, koska se on erittäin tärkeä luonnonvara. Haasteet ovat merkittäviä. Saattaa olla, että ei päästä puusta pitkään ja pikemminkin haitataan maataloutta ja ympäristöä ja elintarvikkeiden tuotantoa. Aina haluamme pitää kiinni politiikassamme kestävyydestä ja kaikissa muissakin toimissa. Täytyy ottaa huomioon tulevien sukupolvien edut. Rova Peter olisi iloinen, mikäli esittelijä voisi ottaa nämä huomiot mukaan tekstiinsä. Kiitos Elisabeth ja sitten herra Nicholson. Uh, thank you very much indeed, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitän esittelijää tästä lausunnosta. Tietenkin hän korosti sitä, mikä on pitkän tähtäimen haaste tällä alalla, nimittäin elintarvikehuolto ja turvallisuus. No itse asiassa tuotannon pitää tuplata 2050 mennessä, jotta pystyttäisiin vastaamaan tarpeisiin. Ja tähän tarpeeseen pitää vastata samalla resursseilla. Sen takia on selvää, että jos me haluamme intensifioita, tiivistää vielä äh, elintarviketuotantoa, niin meidän pitää lisätä teknologiaa, innovaatiota ja, ja tiedettä äh, ja niihin, niiden pohjalta tapahtuvaa uutta tuotantoa. Äh, täsmäviljelyn tekniikat ja tiedonkäyttö tiloilla voisi auttaa tuotannon lisäämiseen ja kehittämiseen. Alan kollegoilla on hyvin tärkeä rooli koulutuksessa ja opetuksessa, jotta uudelle saadaan uusi sukupolvi tuota, tuottajia mukaan ja, ja teknisiä, teknisesti eteviä. Viimeisimmät tekniset kehityskulut ainakin meillä on 160 tällaista tilaa, jotka koittavat saada tämmöisen uuden maaseudun kehittämisohjelman pyörimään. Ja tässä käytetään teknisiä apuvälineitä, jotta pystyttäisiin hallinnoimaan paremmin tiloja ja vaihtamaan paremmin tietoa ja hyviä käytäntöjä. Ja yhtä lailla käytetään innovaatiota hyväksi. Kuitenkin har, tilojen hallinta on hyvin tärkeää, jotta päästäisiin tähän, näihin haasteisiin vastaamaan. Ja mm, myös su, suuria tiloja pitää pystyä ää, säilyttämään, ei kuitenkaan pientilojen kustannuksella. Ja ää, tällä hetkellä tilanne on hyvin vaikea ja katsoin eilen illalla Babysiltä erään ohjelman, jossa oli ruoan, äh, elintarvikkeiden haaskauksesta juttu. Ja ainakin minä tajusin, kuinka tarvitaan väestön valistamista siitä, äh, miten pitäisi käytetty äh, ruoka käyttää, eikä haaskata, äh, haaskata sitä ja heittää sitä hukkaan. Äh, ja tietenkin kuinka suuri rooli on vähittäismyyntiportaalla. Äh, koko tässä ketjussa. Sitä ei tajuta ennen kuin myös vähittäiskauppiaiden rooli selvitetään. Kiitoksia sitten herra Herbrandi. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa hyvästä työstä. Mielestäni hän tähdentää jo kaikkein tärkeimpiä seikkoja, jotka meidän ympäristövaliokunnassa on tuotava esillä – Minäkin puhun Nils Tuvaltsin valmistelemme puolesta, joka valitettavasti voi täällä olla läsnä. Ehkä tässä menee vähän liian pitkälle, kun ajatellaan meidän lausuntoamme meidän valiokunnasta, mutta ehkä meidän pitäisi jotenkin saada muutosta ympiin, kun ajatellaan tulotukijärjestelmää muuttamista järjestelmäksi, joka auttaisi maanviljelijöitä innovoinnin suuntaan, kestävyyden suuntaan, mutta kuten sanoin, ehkä se menee vähän liian pitkälle. Mutta innovointi on joka tapauksessa kaikkein tärkeimpiä alueita, jotta voidaan taata riittävä elintarviketuotanto jatkossa. Kun kohta planeetalla on jo 10 miljardia ihmistä. Mutta ei se tarkoita aina tarvitaan uusia käytäntöjä. Meidän täytyy olla myös käytännöllisiä käytännöllisiä. Jos me jaamme paremmin innovatiiviset tavat harjoittaa viljelyä, niin varmasti siitäkin koituu hyötyä tuotannolle. Eli hyvien käytänteiden vaihtaminen on ihan hyvä osa myös innovoivaa lähestymistapaa. Sitten toiseksi, kun ajatellaan meidän valiokuntaamme, niin Olennaista on, että taataan se, että tuotanto kasvaa vaarantamatta ympäristöä. Kun katsotaan esimerkiksi viimeistä luontokertomusta, josta viimeksi eilen keskusteltiin täällä, niin maatalous on yksi tärkeimpiä syitä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisille. Eli aika lailla haasteita. Tarvitaan lisää tuotantoa yhtäältä ja sitten toisaalta – meidän täytyy pitää kiinni luonnon monimuotoisuudesta. No totta kai siinä tarvitaan paljon uusia innovoivia maataloustekniikoita, mutta parempaa tilanhoitoakin. Joskus se voi tarkoittaa myös, että meidän täytyy vähän vähemmän laajaperäistä maataloutta harjoittaa. No ehkä tämä riittää ja ehkä teen muutaman tarkistuksenkin tähän sinällään ihan voimaperäiseen lausuntoon. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Hoisling. Ja, ich darf dem Berichterstatter... Mä haluaisin kiittää esittelijää hänen tekstistään. Hän mainitsi monia tärkeitä seikkoja. Eilen jo keskusteltiin maatalousvaliokunnassa samaisesta asiasta. Keskustelu on täällä hieman erilaista kuin maatalousvaliokunnassa, koska maatalousvaliokunnassa osa käyttämään tekniikkaa, innovaatioita saadaan sillä alla myöskin kasvinsuojeluaineisiin lisää innovaatioita ja myöskin lannoitteiden puolella halutaan edistystä. Uskon, että mikäli nyt halutaan intensiivisemmin viljellä, niin ei tämä ole välttämättä oikea tapa edetä juuri mitä kollega sanoi, niin totesin, että juuri tämän tyyppinen maatalous aiheuttaa hyvin paljon sivuvaikutuksia, sivuvahinkoja, kuten moni, biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä ja maaperää kohdellaan huoletta. Kuitenkin maaperä on erittäin tärkeä resurssi. Ja tämä on vastuullista, tulevaisuutta, vastuullista toimintaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Innovatiivisuus ja tulevaisuutta kestävä maatalous malli olisi tarpeellista, mutta silloin pitäisi varmistaa, että maataloudesta syntyy mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia, ikäviä vaikutuksia, mutta kuitenkin varmistetaan tarvikkeiden toimitusvarmuus. 40 prosenttia pitäisi tuottaa enemmän elintarvikkeita. Mikä kaikki haluaisivat syödä samalla tavalla kuin mekin, esimerkiksi käyttää yhtä paljon lihaa elintarvikkeena, niin silloin Tämä ei toimi. Ei koko maailma voi syödä samalla tavalla kuin keski-eurooppalainen tai amerikkalainen syö. Tämä tarkoittaisi lihan käytön kasvua, eikä tämä tule koskaan toimimaan. Juuri Euroopassa me tuotamme valtavasti lihaa ja maitoa, ja ne toimitetaan maailmanmarkkinoille. Eikä tämä ole kenellekään myöskään eduksi. Hyvin paljon eläinproteiinia tuotetaan ja sitten joudutaan sitten dumppaamaan maailmanmarkkinoille, koska sitä ei voida käyttää. Tämä sitten vaikuttaa myöskin hintoihin. Samantyyppinen massatuotanto on asia, johon täytyy kerta kaikkiaan ryhtyä löytämään erilaisia ratkaisuja pohtia tämä uudelleen. Tässä ovat tärkeimmät seikat nähdäksemme. Muissa maissa elintarvikeketjut toimet selvittävät infrastruktuureja ja ketjuja ei ole riittävässä määrin, joten elintarvikkeet eivät kaikki edes päädy kuluttajalle asti. Nyt on maataloudesta menetty hyvin paljon työpaikkoja Euroopassa, mutta ei pelkästään Euroopassa, muuallakin maailmassa. Jokainen viljelijä, joka katoaa markkinoilta, katoaa toiminnasta, tarkoittaa sitä, että myöskin osaamista menetetään. Meidän täytyy varmistaa, että mahdollisimman monet viljelijät, myöskin varsinkin pienviljelijät, pysyvät tuotannossa mukana niin, että tietoa ja osaamista ei katoa. Thank you, Emma. Kiitos. Sitten herra Valtso. Kiitos, puheenjohtaja. Niin tämä on tämä lausuntoluonnos selkeästi tuo esille maatalouden haasteet tulevaisuudessa ja osa haasteista on toisinaan ristiriitaisia. Tämä lausunnon valmistelija on huomannut, että väestön kasvu tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisää elintarvikkeita. Euroopassahan koitetaan tuottaa laadukkaita elintarvikkeita ja tässä lausunnossa viitataankin siihen, että emme saisi unohtaa, että maatalouden tehtävänä on myös ylläpitää maatalousväestön elinmahdollisuuksia. Tässä on kyse paitsi tiedosta ja taidosta, niin myös siitä, että kylät ja, ja maaseudut eivät tyhjene. Ja, ja sen suhteen maataloudella on oma tehtävänsä. Se, mikä tästä kirjallisesta asiakirjasta tosin puuttuu, mutta johon aiemmin viitattiin, nimittäin robotiikan käyttö. Käy, tietääkseni robotiikkaa käytetään maanviljelyksessä tai tuotannossa soijapapujen tuottamisessa. Koko tuotanto ketju on koneellistettu, mutta tämähän on vastoin meidän tavoitettamme, nimittäin sitä, että, että maaseudut eivät tyhjenisi. Jos tätä halutaan, niin silloin tämä robotiikka ei vastaa meidän tavoitteita, mutta ehkä olen ymmärtänyt väärin. Sitten on Seijer Pirik. Miss Pirik. Voorzitter, Eh, Kiitos puheenjohtaja. Eilen maatalousvaliokunnassa keskusteltiin samaisesta asiasta. Ja nyt on pohdittu, miten yhteismaatalouspolitiikassa tehdään sellaista, se vastaa tulevaisuuden tarveita. Niin tämä on nyt tämän suuri sektori Euroopassa. Eilen keskusteltiin muissakin kokouksissa asiasta myöskin investointipankin kanssa siitä, kuinka maatalouden puolella voidaan vaikuttaa ilmastotavoitteeseen 40 prosenttia kestävää energiaa. Nyt on puhuttu hyvin paljon fosfaatista ja metaanipäästötavoitteesta, puhtaasta vedestä, vesidirektiivistä ja ilmasta – Nämä ovat esimerkkejä siitä, kuinka täällä ei pelkästään peräänkuuluteta asioita vuodesta toiseen, vaan eristäkin saadaan aikaan maatalouden puolella. Halutaan myös innovaatioita esimerkiksi lannoitteiden osalta, mutta kun Euroopassa tulee jatkuvasti lainsäädäntöä, joka määrää kuinka paljon lannoitteessa voi olla sitä ja tätä tai kuinka paljon saa olla päästöjä, niin minä katson, että hienoa, että nyt ryhdytään tässä tuomasta toimeen viljelijät joutuvat noudattamaan sääntöjä, mutta nyt täytyy löytää ratkaisuja pelkästään ruohonjuuritasolla, vaan suuren mittakaavan ratkaisuja. Kiitoksia kovasti. Herra Selimovic. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa ja täydestä sydämestä itseni todeta olevani aivan samaa mieltä tämän lausunnon kanssa. Tämän sanon pyrkimyksenä edistää innovointia ja että voitaisiin maatalouden imagoa kohentaa. Me eilen keskustelimme tästä maatalousvaliokunnassa ja minä ymmärsin, että on aika lailla pelkoja olemassa työllisyydestä, miten tämä vaikuttaa työllisyyteen, vihertämiseen ja niin päin pois ja niin edelleen. Mutta annetaan nyt sille edes tilaisuus. Kyse tässä on siitä, että maatalous nähdään vanhanaikaisena, tehottomana, ilmastoa saastuttavana, vahingoittaa ilmastoa niin päin pois ja niin edelleen. Ei se pidä paikkansa. Jotain voidaan varmaan parantaa ja pitäisikin, mutta mietinnön tarkoituksena, että tätä pitäisi käsitellä hyväsydämisesti, joko käyttämällä innovointia, vihertämistä, käytän resursseja tehokkaasti, tai se, että luonnon monimuotoisuutta voitaisiin edistää, tai että voitaisiin ylipäätään maatalouden imakoa kohentaa. Kaikkein suurin osa talousarvostamme menee maataloudelle. EU nähdään maatalouden silmin, eli miten siinä käytetään voimavaroja. Siksi mielestäni tämän mietinnön pitäisi antaa suunta sille, miten se pitäisi nähdä innovoivanako, niin että innovointia rohkaistaan, eikä niitä vahingoiteta ilmastoa, ettei luoda ongelmia, vaan ratkaista niitä että saadaan sen verran ruokaa kuin tarvitaan. Toteaisin vain, että tämä saa hyvän vastaanoton ja, ja kiitokset valmistelijalle. Thank you very much. And now miss... Kiitos. Sitten Rova Delaye. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa työstään. Muutama kommentti Kolmannessa kohdassa otetaan huomioon, kuinka paljon ruokaa heitetään haaskoon. On hyvin tärkeää, miten määritellään se, mitä on elintarvikkeiden haaskaus. Ja tätä olen komissaari Hoganiltakin kysynyt. Kohdassa kuusi tarvittaisiin uuden näköistä tulonjakoa, kannustimia, miten voidaan uutta maatalouspolitiikkaa harjoittaa, luomatuotantoa kannustaa. Se oli kai ainut tapa. Me haluamme tietenkin edistää myös sellaista tuotantoa, joka kunnioittaa ympäristöä. Kohdassa kahdeksan siihen kommenttina innovointiin laajakaista yhteyksien vetäminen maaseudulle on hyvin tärkeää, jotta myös pystyttäisiin katsomaan, miten tietotekniikka ja, big datan käyttö viljelyssä voitaisiin, sitä voitaisiin kehittää jotta, ei, jotta kuitenkin, että tiedot pysyvät, pysyvät luottamuksellisina. The Kiitoksia sitten. Sitten Rova Eevi viimeisenä. Kiitos puheenjohtaja. Varjovalmistelija, minäkin haluaisin kiittää kollegaa tästä lausuntoluonnoksesta, että hän on ottanut huomioon paljon tärkeitä asioita, jotka liittyvät maatalouden tulevaisuuteen. Olen samaa mieltä näistä eri haasteista, joita meillä on tulevaisuudessa, jotta voidaan käsitellä maatalouden ilmastonmuutosta, yhdessä ruokkia kasvava väestö. Ehkä tässä voitaisiin ottaa muitakin ajatuksia mukaan, jotta voitaisiin ohjata paremmin tulevaa toimintaa. Joku täällä ottikin esille luonnon monimuotoisuuden ja sen suojelemiseen. Totta kai se mainitaan tässä lausunnossa, mutta kun tässä nyt on omat rajansa merkeille lausuntoluonnoksessa, niin varmasti voisi sillä antaa lopputekstissä vähän enemmän tilaa, kun se on niin tärkeä kysymys. että suojellaan luonnon monimuotoisuutta, kun ajatellaan kuinka paljon sitä on menetetty, luoda sellaiset olosuhteet, että voitaisiin sitä kohentaa. Tässä puhuttiin maaperän kulutuksesta. Täytyy muistaa, miten se Euroopassa on. Se on myös Euroopan ympäristökeskuksen vuosikertomuksessa mainittu, että maaperässä ei ole minkälaisia sitovia määräyksiä, tavoitteita. Eli se on varmasti aika iso ongelma sekin. Ja totta kai meidän täytyy käyttää pehmeää biotekniikkaa, käyttää molekyylimerkintää esimerkiksi ja voidaan käyttää erilaisia lajikkeita ja monipuolista niitä, käyttää erilaisia keinoja myös mikrolääkeresistenssin vastustamisen käyttää myös luomuviljelyä. Totta kai täytyy myös erilaista rehuviljelyä, että ei tarvitse tuoda rehua. Varmasti me teemme näistä vielä tarkistuksia, tähdentääksemme niiden merkitystä. Mutta tekniikka ei sinällään yksin riitä. Totta kai tuotannossa täytyy miettiä myös kulutusta, niin että saadaan paikallisia tuotteita paikallisilla markkinoilla, joka laistaisi mahdollisuuden sijoittaa enemmän luonnon monimuotoisuuteen ja välttyä tehoviljelijöiltä käyttää hyödyllistä tekniikkaa, jotta saadaan myös luomuviljelyä enemmän. Tämän myötä voidaan, voida merkittävällä tavalla myös sitten ympäristölaatua kohentaa kattavammin niin, että saadaan myös enemmän eli eläinlajeja myös käyttöön. Kiitoksia. Ja sitten komissio herra Peters, joka voi esittää komission kannan näihin esille tulleisiin asioihin. Mr. Peters is not here. Eikö hän ole paikalla? Okei. Okay. Selvä. Komissio ei ole paikalla. Valmistelija saa päättää keskustelun herra Zoffoli. Grazie tutti colleghi. Kiitoksia kollegat. Mielestäni tässä ollaan aika lailla yksimielisiä. Meidän täytyy vielä ottaa mukaan uusia näkemyksiä ja kohdata tätä. Ei pidä pelätä tulevaisuutta tai innovointia ja tutkimusta. Se on perustavanlaatuista myös maataloudessa. Meidän pitäisi vain suunnata tutkimus ja tulokset varsinkin kohti uutta kehityksen ajatusta. Me totta kai mietimme sitä Eurooppaa ja maailmaa varten, kun ajatellaan kriisin aikoja, kun ei ole kyse pelkästään talouskriisistä, vaan myös arvojen ja uusien näkymien ja ajatusten kriisistä, niin kyllä se edellyttää muutosta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vielä muistuttaisin, että tarkistus Tarkistuksen jättämisen määräaika on 27. marraskuuta. Äänestys toimitetaan valiokunnassamme 21. ja 2. joulukuuta. Ja nyt seuraavan kohtaan esityslistalla herra Bertolini, joka on päätietemies WHOssa. Hänen kanssaan käynnistämme keskustelun Tämä liittyy WHOn monografian liittyen punaisen lihan ja lihajalosteiden mahdolliseen karsinogeeniseen luonteeseen. Tämä on aika kiistalainen kysymys on ollut nyt Euroopan unionissa. Ja annankin välittömästi puheenvuoron on edustajalle hän voi kertoa näistä tutkimuksen tuloksista. Sitten sen jälkeen keskustelu. Olkaa hyvä, Bertolini. Thank you, Mr. President, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myöskin parlamentin ympäristövaliokunnan siitä, että meidät pyydettiin hieman selvittämään syöpätutkimusjärjestömme IARCn tutkimusta, joka julkaistiin viime viikolla Tämä on ollut todellakin paljon puheena viime viikkoina tämä tutkimus, useita artikkeleita ja muita huomionosoituksia on osoitettu tälle tutkimukselle. Mitä, mistä on kyse, kun puhutaan IARKin monografeista? Kyse on tietyn, tietyn tyyppisistä karsinogeenien luettelosta ensyklopediasta – aineista, jotka voivat aiheuttaa ihmisissä syöpää. Tässä on vain kyllä tai ei arvioista kyse. Vuosien mittaan on tehty useita arviointeja ympäristö- ja ammattipiireissä sy- syntyvistä altistuksista, kemikaalista fyysisistä pilkistä, agenteista on tehty selvityksiä huumeista, elintarvikkeista ja ihmisten tavoista miltei tuhatta ainetta on arvioitu vuoden 1971 jälkeen, niistä tästä 18 on karsinogeenisia aineita ihmisille syöpää, 360 mahdollisesti karsinogeenisia aineita. Kansalliset ja kansainväliset terveysjärjestöt ovat toimineet tutkimustemme pohjalta ja ryhtyneet ennaltaehkäiseviin toimiin ja muun tyyppisiin toimiin. IRKin arvio, joka kohdistui punaiseen lihan ja jalostettuun lihan lihajalosteisiin, otettiin tiedekomitean suosituksesta. Tiedekomitea päättää, mihin asioihin täytyy puuttua. Tämä on riippumaton komitea, joka antaa suosituksia eri aineista ja muista asioista, joita täytyy analysoida. Monet tieteelliset tutkimukset ovat viime vuosina kohdistuneet juuri näihin seikkoihin. Viimeisin suositus WHOlta, tai vuonna 2002 asetettiin, annettiin monia laajoja suosituksia. Meillä on 22 riippumatonta tiedemiestä, jotka joutuvat allekirjoittamaan asiakirja, joka liittyy heidän eturistiriitoihinsa ja kytköksiinsä. 800 epidemiologista tutkimusta tehtiin eläinkokeita ja muita kokeita joita sitten uuden tarkasteltiin ja analysoitiin kuuden kuukauden aikana. Kymmenen päivän ajan tiedemiehet olivat sitten saman pöydän ääressä ja tekivät johtopäätöksiä. Tämä erittäin tiukka prosessi, joka tähän johti. Minkä tyyppisiä aineita tutkittiin tässä tapauksessa? Yhtäältä tarkasteltiin punaista lihaa, naudan, por, vasikkaan, porsaan hevosen lihaa, lamma, lampaan lihaa, vuoden lihaa, mutta ei siipikarjan lihaa eikä riistaa. Yksi syy oli se, että näistä viime mainituista ei riittävästi tutkimustuloksia. Lihajalosteita tutkittiin myöskin. Lihoja, lihajalosteet, jos joskus oli myöskin siipikarjan lihaa mukana seassa. Se on kun on käytetty savustusta, tai muita suolamista tai muita valmistusmenettelyitä. Eli tässä on lihaa, pekonia, kinkkua ja muita lihajalosteita mukana. Aivan lyhyt katsaus. Jalostettu liha on ihmisille syöpää aiheuttava. Täällä on riittävästi näyttöä, riittävästi näyttöä siitä, että vielen käyttö aiheuttaa suolistosyöpiä. Toiseksi punainen liha todennäköisesti aiheuttaa ensissä syöpää. Riittävä näyttö ei ole siitä, että voitaisiin sulkea pois muut selitykset tutkimusten tuloksille. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaista metodologiaa ei ole käytetty, jotta olisi voitu sulkea pois syöpävaikutusta. Suhteellinen riski, joka liittyy suolistosyöpiin, esimerkiksi 18 prosenttia on syöpäriskin kasvu, mikäli syö 50 grammaa päivässä jalostettua lihaa, eli 23 pekonin viipaletta päivässä 18 prosenttia, silloin syöpäriski, suostosyöpäriski lisääntyy. Sitten muutama sana käsitteistä. Mistä on päätetty ja mitä on, mistä on tiedotettu? IARCA on vastannut kysymykseen, ovatko nämä aineet syöpäyttävä vai eivät. Siinä millä tavalla muuten arvioitu riskejä, jotka kohdistuvat väestöön, kuinka monta syöpätapausta esimerkiksi on koko väestöryhmässä. Mitään absoluuttisia lukuja ei ole tutkimuksessa mukana. Tämä määritelmä asettaa meidät samalle tasolle, samalle tasolle punaisen lihan ja tupakoinnin Vastaana kysymyksen kyllä tai ei. On tärkeää ymmärtää tämä ero. Tämä ei tarkoita sitä, että alkoholi, tupakointi ja muut riskitekijät, kuten ilman saastuminen, aiheuttaisivat yhtä suuren riskin kuin punainen liha tai lihajalosteet. Tästä voidaan nähdä järkin käyttämät kategoriat. Ykkösenä on se, että on varmaa, että jokin aiheuttaa syöpää. Kaksi, on todennäköinen, kolmas mahdollinen vaikutus ja neljä ei aiheuta syöpää. Nämä ovat ne riskikategoriat. Mikäli verrataan tilannetta, kuten sanoin, tai riskiä, joka väestöön kohdistuu, niin joidenkin aineiden osalta, jotka ovat samassa, saman taso kuin ryhmä yksi. Tässä havaitaan, että lihajalosteet lisäävät peräsuolisyöpäni ja muiden suolistosyöppien syöppien väärää kahden, riskiä 18 prosentilla. Ja mikäli polttaa 20-30 sauketta päivässä, silloin syöpäriski, kiukkusyöpäriski kasvaa 25 kertaiseksi. Ja mikäli on 4-5 lasia olutta tai viiniä päivässä, suu, syöpä kas, riski kasvaa 180 prosentilla. Nämä ovat kaikki ryhmässä yksi olevia karsi, karsinogeenia, mutta niiden vaikutus on täysin erilainen tasolta, mikä tarkastaa absoluuttisia lukuja tutkimuksista, joita on tehty väestön keskuudessa. Voidaan havaita, että kahdeksasta miljoonasta syöpäkuolemasta päiv- vuosittain vu- vuodessa miljoona on syövän tupakon aiheuttamia. 600 000 aiheutuu alkoholista, 200 000 ilman saastumisesta, 50 000 todennäköisesti punaisen lihan aiheuttamia ja 34 000 lihanjalosteiden aiheuttamia syöpiä, joten ne ovat eri suuruusluokkaa. Mikä tarkastaa yhtä ainoata maata? Ja minä selitän teille hieman tätä yksityiskohtaisemmin. Mikä otetaan yksi maa, kuten ystynyt kuningaskunta tässä tapauksessa, ja oletetaan, että jokainen lopettaa tupakoinnin kerta heitolla. Silloin 6, 64 500 tuhatta syöpätapausta ei koskaan ilmene keuhkosyöpätapausta. Mikäli kaikki lopettaisivat punaisen lihan tai jalosteiden syönnin samassa maassa, olisi 8800 syöpätapausta meillä. Voikin kysyä, miksi toinen luku on 64 500 ja toinen luku 8800. No, tämä liittyy siihen, kuinka moni kuinka suuri prosenttimäärä ihmisiä tupakoi ja kuinka moni pro- ihminen syö punaista lihaa. Mikäli riski on pienempi, mutta se kohdistuu koko väestöön, silloin absoluuttinen luku saattaa olla harhanjohtava, mutta tämä antaa mielikuvan ongelman laajuudesta. Miksi näin käy? Miksi punainen liha ja lihajalosteet ovat erityisen syöpäaiheuttavia? Ensinnäkin kyse on kemiallisesta seikasta. Lihassa on yksi molekyyli, haem molekyyli ja tämä on tietyn tyyppinen rautamolekyyli, joka ärsyttää suolissa sijaitsevia soluja. Ja tämä myötä vaikuttaa siihen, että solut alkavat jakaantua suolistossa, suolistossa ja tämä todennäköisesti lisää syöpää bakteeritkin voivat tätä aiheuttaa. bakteerikin on karsinogeeninen vaikutus. Toinen seikka ovat nitraatit, joita lisätään lihajalosteisiin. Ja joskus myöskin nämä voivat suistossa muuttua karsinogeenisiksi kemiokaisiksi, kuten nitrosamineiksi. Toisaalta kun tarkastellaan lihan valmistusta, ruoan valmistusta, ja korkeita lämpötiloja, silloin saattuu syntyä muita karsinogeenisiä aineita. Mikäli muistatte, mitä lehdistössä viime aikoina on kirjoitettu. Sen jälkeen, kun ihmiset aluksi huolestuivat, niin sitten alettiin sanoa, että ei tämä ihan uusi juttu, ei tämä ole niin vakavaa. Tämä on totta. Se, että epäillään sitä, että lihajalosteet ovat karsinogeenisia, oli jo tiedossa joissakin jo jonkin aikaa, jossakin maassa on toimiin, kuten yhteisö kuningaskunnassa on suositeltu, ei pidä syödä liikaa lihajalosteita. Ruotsissa suositus on, että syö korkeintaan 500 grammaa punaista lihaa viikossa ja vain pieni määrä lihajalosteita. Alankomaissa suositellaan sitä, että suurin osa lihajalosteita täytyy jättää sivuun ja Australiassa todetaan, että pitäisi vain joskus syödä lihaa. Viimeisen tutkimus vuodesta 2003 WHOssa totesi, että ne, jotka eivät ole kasvissyöjiä, niiden pitäisi syödä vain pieniä määriä lihajalosteita, kuten makkaraa, salamia ja pekonia, kinkkua. 12 vuotta sitten jo todettiin tämä. Johtopäätöksenä sitten voidaan todeta, että tämä lihan kohdistava arvio täytyy nähdä terveellisen ruokavalion karmeissa hyvin vahvasti täytyy ilmaista, että riittävä tietoa täytyy olla ja suosituksia kun annetaan terveellisen ruokavalon osalta voidaan todeta, että se välttää rihajalosteita mahdollisimman pitkälti, koska niissä ne ovat karsen, karsen, karsinogeenisia ja myöskin suuri kalorimäärä johtaa lihavuuteen ja muihin ongelmiin. proteiinia, rauta ja vitamiinia kyllä tarvitaan, mutta täytyy pyrkiä välttymään rasvaa ja karsinogeeneja ja syödä tuoretta vihanneksia ja hedelmiä mahdollisimman paljon ja välttää sokerin ja alkoholin saantia ja suolan saantia. Tässä suurin piirtein tämänpäiväinen viestini ja ilmiin kuuntelen kommentteja ja kysymyksiä. Thank you very much to you for your... Kiitoksia kovasti alustuksesta ja hyviä vihjeitä terveellistä ruokavaliota varten. Ja nyt voimme käynnistää keskustelun. Rova Cabezon Ruiz on pyytänyt puheenvuoro, ja hän saakin sen. Muchas gracias, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että totta kai elintarviketurvallisuus on tärkeä osa terveyttä ja kuten tästä käy hyvin ilmi, että se on ratkaisevaa, siis eri kauhean tärkeää, mutta minä haluaisin kyllä vähän kritiikkiäkin sitten, jos sallitaan, jos ei mennä ihan johtopäätöksiin perusteellisesti. Tuossa tutkimuksessa niin ehkä voitaisiin osin sanoa, e, no en tiedä, mm, miten nyt sanoisin, ehkä voitaisiin vähän varovaisempia olla viestinnässä, kun tällaisia tietoja julkaistaan, Totta, kuten te totesittekin, olisi se voinut olla, että jos on tasapainoinen ruokavalio, niin siellä voi olla lihaa, lihajalosteitakin ja muita elintarvikkeita. Mielestäni sen pitäisi olla viesti. Ja sitten sanoa, että lihajalosteita, jos liikaa syö, niin tulee suurempi riski sairastua syöpään. Siksi mielestäni tässä on vähän nyt ollut varomattomia. Ja tällainen johtopäätös on liian pitkälle menevä, kun meillä ei ole kaikkea tietoa kaikista tutkimuksista, jotka julkaistaan vasta myöhemmin. Siksi minä uskon, kuten jo totesin, että johtopäätös sinä on erittäin tärkeä, mutta se olisi voitu esittää toisella tapaa. Ja sitten isällöstä, koska minulla ei nyt ole kaikkia näitä tutkimuksia käsissäni, mutta tässä tarvitaan selkeitä tietoja. Tässä mainitaan, että tässä on useita satoja ollut tutkimuksessa mukana, mutta ei tiedä, mikä se otanta on, mitkä on ollut tässä käytössä ja, ja kuinka paljon voidaan riippumattomasti tämä kytkiä lihajalosteisiin tai mitä muita tekijöitä mukana. Että voidaanko sanoa, että joku on syöpä vai ei ja missä tilanteessa. Se on aika tärkeää myös, missä muodossa tämä esitetään. Olisi hyvä saada tutkimukset käyttöön, että voidaan perusteellisemmin paneutua tähän. Thank you, Kiitoksia kovasti. Ja sitten on pitkä luettelo. Ensinnä Rova Grostet. Merci beaucoup. c'était, c'est effectivement... mm, kiitos. Niin on hyvin tärkeää seurata tätä keskustelua Tämä on hyvin äh, herkkä aihe julkisuudessa keskustelussa. Se äh, huolestuttaa tietenkin kuluttajia. Ja jos vaikka sanoitte, että, että äh, lihassa on proteiinia eikä sitä myöskään saa kokonaan eliminoida ihmisen kulutuksesta, niin ne on kuitenkin sellaisia kuluttajia, jotka saattavat todella ajatella, että no niin, minä en enää syö mitään leikkeitä, enkä punaista lihaa, niin sitten tuottajat ja eläinten kasvattajat ovat myös huolissaan näistä seurauksista. Jos kulutus vähenee, niin miten se vaikuttaa heidän tuotantoonsa, tuotantoonsa tämä ensimmäinen asia. Ja sitten sanoitte, että kyllähän se tiedettiin, että pitää tietenkin kuluttaa paljon enemmän hedelmiä ja vihanneksia, ja tämänhän me kaikki tiedämme. Pitää kuituja syödä, jotka löytyvät hevistä. Mutta ajatelkaa myös, että monen hevi tuota, tuotannossa löytyy torjunta-aineita ja, ja kasvisöljyaineita ja erilaisia kemikaaleja. Eli tiedetään, että näissäkin tuotteissa sitten on jotain huonoa. Ja, ja luomutuotanto tietenkin kehittyy, mutta ei riittävästi kysyntää nähden ja tämmöinen järkiperäinen tuotanto, jossa rajoitetaan kemikaalien käyttöä. Mutta sielläkin kuluttaja, kuluttaja miettii, että jos luomu on kalliimpaa, mutta se ei kuitenkaan säily yhtä hyvin, niin eh, miten tämä sitten vaikuttaa eh, näiden tuotteiden kulutukseen. Ja ettekä tämä maininneet, eikä, eikä täällä puhuta kalasta, tiedetään, että laadukas, hyvälaatuinen kaala, jonka pyynnissä tätä huomioon ympäristökysymykset, niin se on kuollut tuluttajalle ja hänen terveydelleen hyvä, mutta sitten on kasvatettuja, viljeltyjä kaloja, joita on paljon, ja sitten sellaisia kaloja, jotka keräävät elohopeaa. Joten kun kuluttaja tällaisia tietoja saa, niin hän sanoo, että no mitä nyt pitää oikein tehdä? mitä minä voin lapsilleni syöttää tai juottaa. E, Eli tällaista valtavaa tiedon määrää, e, määrään pitäisi kuitenkin liittää rauhoittavia viestejä, jos kuluttajalle sanotaan, että on elintarviketurvallisuusympäristökysymykset ja, ja terveyskysymykset, että tietenkin e, maataloussektorilla ja tuotantosektorilla pitää kehittyä, mutta, mutta kaikkia tietoja ehkä ei pystytä sulattamaan. Kiitos. Sitten herra Eck. Ja, dankeschön, herra president. Kiitos, puheenjohtaja. olen äärimmäisen iloinen siitä, että WHO on tehnyt tällaisen tutkimuksen. Aluksi totesin, että olen 20 vuotta itse ollut jo vegaani. Melkein jo luovuin siitä, että poliittisesti sitoudun siihen, että lihaa syötäisiin vähemmän, mutta ku, kuusi vuotta sitten tuli tutkimus, joka meni samaan suuntaan. Silloin jo osoitettiin, kuinka haitallista terveydelle liha on. Eläinten syöminen. Ja kun tarkastellaan ravitsemusta, ihmisten ravitsemus Saksassa muuttui lyhyen ajan sisällä. Siellä lihasta kieltäytyjien tai kasvissyöjien ja vegaanien määrä on Saksassa noussut hyvin nopeasti. Nyt se on 8 prosenttia ja yhä useampi ihminen ryhtyy veganiksi. Ja tuottajat eivät ole antaneet periksi päinvastoin Saksassa. Vaihtoehtoinen lihateollisuus, mukaan luettuna soija ja seitan lihateollisuus, on kasvanut kaksinkertaiseksi. Suuret lihatuottajat puhuivat, olivat mukana lihan tuotteen konferenssissa. Ja siellä sanottiin, että tuokaa sitten vaihtoehtoisia tuotteita markkinoille. Ja monet suuret yritykset Saksassa – ovat nyt muottaneet tuotantoon ja alkaneet valmistaa elintarvikkeita korvikseksi, korvikeksi lihalle. Ja niillä menee hyvin. 18 prosenttia on tämä luku, jonka mainitsin. Ja pitää muistaa, että lihas on hyvin paljon myöskin rasvaa ja 18 prosenttia lisääntyy syöpäriski. Ja syövästä on tullut tämmöinen elintasosairaus, elintasosairaus. Se vaikuttaa sydänverisuonisairauksiin, liian suuren kolesterolitasoon ja niin poispäin. Kalakaan ei oikeastaan voi olla mikään varsinainen vaihtoehto, koska meret on kohta tyhjin kalastettu. 10-20 vuotta, kun kuluu, niin monia kaloja ei ole saatavilla. Ja vesiviljely, siitä kaikki tietävät, että syökätetään antibiootteja. Ja mikäli syö tällaista viljeltyä kalaa, niin saa suoraan antibiootteja ruokapöytäänsä. Ja antibiootitkin ovat riski, kun puhutaan lihantuotannosta esimerkiksi mikroni, resistenssi on ongelmallista. Kohta päätän puheenvuoroni, mutta totesin, että nyt ollaan menossa COP21-neuvotteluihin kovaa kyytiä. Eilen kuultiin tutkijoilta, että viimeisten 24 vuoden aikana jotkut päästöt ovat kasvaneet yli 30-kertaisesti. Ja mikäli todenteella halutaan huolehtia ilmastosta ja kansanterveydestä ja koko planeetasta. Voimme vain mennä sellaiseen suuntaan kuin mihin WHO juuri suosittelee meidän menevän. Meidän täytyy syödä vähemmän lihaa kerta kaikkien. Ja nyt kysymykseni komissiolle. Olemme havainneet, kuinka tupakka on erittäin haitallista ihmisen terveydelle. Tupakkapaketissa lukee tänä päivänä, että tupakointi on vaarallista. Eikö näin voitaisiin tehdä myöskin lihapakkausten merkinnäissä toteamalla, että liian suuri lihan käyttö on terveydelle haitallista? Eikö tähän kannattaisi ryhtyä? Thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Häusling. Ja, ich, ich danke Ihnen ausdrücklich für die... Niin, kiitos No niin, kiitos näistä selvityksistä. Nämä ovat tärkeitä, jotta pystytään suhteellistamaan tätä koko ongelmatiikkaa. Ja Saksassahan meillä on asetettu nämä riskit vastakkain. Ja riskithän tietysti ovat paljon korkeampia jos, kuin jos valmistaa itse lihatuotteensa ja herra Ek nyt se käyttää tämän, äh, ottaa, ottaakseen esille tämän varsinaisen kulttuuritaistelun tai kamppailun. Minä haluaisin mieluummin syödä luomulihaa kuin jotain soija tofu, jotain. Siihen minäkin suhtaudun vähän ongelmallisesti. Eli tässä on tämmöinen kulttuurien taistelu äh, Saksassahan keskustellaan annoksista. Jos jokaisen lihapaketin päälle laitetaan, että tämä vaarantaa henkesi, niin kyllä se nyt on aika lailla liioiteltua. Eihän nyt ole vielä aika niin, niin pitkällä. Minä, minua kiinnostaisi tämä äh, Australian esimerkki suosituksista, että voidaanko Euro, EU-ssa käyttää jotain suosituksia, ettei ylitä tiettyjä annosmääriä. No tietenkin Tietenkin jotkut jalostetut lihat voivat olla haitallisia, mutta kyseessä on kuinka paljon niitä käytetään. Jos kulutetaan lihaa järkevästi maalaisjärjellä, niin ei siihen liity mitään riskiä. Joten pitää tämä asiallinen keskustelu pitää olla oikeutettua ja mitä johtopäätöksiä siitä sitten kukin tekee on hänen asiansa, mutta täytyy sanoa, että tällaista kulttuurien kamppailua tästä nyt ei kannata tehdä, vegaani, vegaanisuus ja lihansyöjyys. Ei, ei tämä tutkimus sitä varten ollut tehty laisinkaan. Ja jätetään tämä, nämä kaikki äärimmäisyydet kuitenkin sivuun tässä vaiheessa. No, mistä? Kiitos. Sitten herra Sirjo. Grazie, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minä tunnustan, että olen aika huolestunut. Minä toivoin, että tässä keskustelussa ei että pysyttäisiin rauhallisin mielin kuitenkin. Ei tässä tietenkään haluta kyseenalaistamaan näitä tieteellisiä tutkimuksia. En ole tässä asiantuntija itse, mutta kun ajatellaan, miten WHO on esittänyt tämän asian, niin minä uskon, että siinä viestinnässä on oltu vähän summittaisia. Vaikkakin pitää paikkansa, että on hyvä kertoa siitä, että jos syödään, syödään liikaa lihaa, tulee yli ongelmia, jos syö liikaa sokeria, niin, niin ikään, että siitä voi olla haittaa keholle. Mutta ei voida osoittaa suoraan sillä myöskään sitä, että täytyy huomioida mikä on ikää, mikä on ruokavalio, elämäntapaa. ja sitten tietenkin tutkimukset johtavat eri tuloksiin. Totta kai jos jotain viestitään, niin yksinkertaistetaan asioita, mikä on syöpäaiheuttava, mikä ei. Ja sitten loppu metrillä sanotaan, että joo, mutta siihen liittyy muitakin asioita. Mielestäni, vaikka se on hyvin arvokas organisaatio, niin täytyy miettiä myös, miten siellä työtä tehdään. Totta kai täytyy pitää kiinni asiakirjoista ja, ja tosiasioista, kuten aina täällä. Mutta 2013 julkaisin artikkeli edessä arvostetussa epidemiologisessa lehdessä aikakausjulkaisussa, joka on tehnyt perusteellisen tutkimuksen, jossa mietitään eri suosituksia, joita WHO on tehnyt. Ja siinä todetaan, että siellä on myös huolestuttavia seikkoja, kun sanotaan, että 55,5 prosenttia teidän suosituksistanne perustuvat hyvin vähän tieteelliseen näyttöön. Tällainen tieto on tässä lehdessä, eikä se ole mikään aikakauslehti, mikään tavallinen, vaan ihan tieteellinen julkaisu. Mutta te et olette tähän vastanneet millään tavalla. Minä olen todella huolestunut mm, siinä, miten te tietoa levitätte. Jos sitä näin levitetään, niin ei tässä ole karhunpalvelus kaupalle. Totta kai terveys tulee etusijalle, mutta jos näin summittaisesti käsitellään näitä aiheita viestinnässä, niin se on todella vaarallista. Varsinkin kun ajatellaan, että jäsenvaltio edustava WHO on myös oman päätöslauselman antanut, jossa annetaan suosituksia kaikille muille laitoksille, jotka sen alla ovat ja jotka ovat tällaisia suositukset tehneet ja siellä on aina pyritty perustamaan käsitykset tieteelliseen näyttöön. Mutta ei sano, että jos näin ja näin syö, niin tulee syöpä. Minäkin tiedän, että ei se nyt näin ole. Ei tarvita tutkintoa lääketieteessä, että jos liikaa viiniä juo tai jotain sokeria liikaa, että voi tulla syöpä sitten helpommin. Mutta yhtä lailla, jos tämä tyyppisiä tietoja tarjotaan edelleen, niin en tiedä, päästäkö tässä eteenpäin elintarvikkevalistuksessa, kun ajatellaan näitä ravintoprofiileja aikanaan mietittiin, niin ei tiedetty mikä on hyvä ja mikä huono. Unohdettiin, että olisi vain yksi totuus elämästä. Että, eli hyvin syödä kaikkea, mutta kaikkea vähän – ja siihen kaikki ruokavaliot perustuvat kuitenkin. Onko se sitten syöpä aiheuttava vai ei, niin tässä on paljon yksinkertaistettu. Ja siinä näinkin arvostettu järjestö kuin WHO menettää uskottavuuttaan. Oh, Mr. Pedicini. Kiitoksia, herra Pedicini. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä sen kanssa, mitä kaikki täällä on jo todettu. Eli tiettyä skeptisismia on ilmassa Ajatellen tätä viestintää, joka on omaksuttu. Ei sekään ole minua oikein vakuuttanut. Olen iloinen, että tällainen keskustelu käydään, se on tärkeää. Me olemme jo pitkään kuulleet tiedemiesten, tiedemiesten hyvin tunnustettujen tiedemiesten esittämään tällaisia käsityksiä. Ja oikeastaan oli paljon tieteellistä näyttöäkin, joka ennakoi jo näitä epäilyjä että lihaa voi aiheuttaa syöpää, jos sitä tietyllä tavalla kulutetaan. Ja tässä esimerkiksi on yksi tieto, että yleensä on 30 prosenttia enemmän vaara sairastua erilaisia, erilaisia syöpiä, ei pelkästään suolistosairauksia, vaan muitakin eli toimintoihin liittyvää ja metabolismiin liittyvää toimintaa. Tähän liittyy myös yksi toinen teema, joka liittyy vähän siihen, mitä kollega äsken totesi, nimittäin viestintää ja tieteellinen perusta, johon tiedot pohjautuvat. Tämä ei ole kovin selvää. Kun tässä, minä pelkään pahoin, että nyt kun tällaisia tuloksia ruvetaan hyödyntämään niin, että sisältö katoaa kokonaan, sitten tosiaan, että 18 prosenttia on enemmän vaaraa kun ajatellaan punaista lihaa ja lihajalosteita. Entä jos käytätkö vain punaista lihaa? Koska kun tässä yhdistetään nämä tiedot, niin siitä kai pitäisi kertoa ja sitten sitoa ne muihin tunnettuihin tietoihin, joita kirjallisuudessa on tarjolla. Sitten vielä yksi asia. Mihin altistumisen tässä viitataan oikein? Täytyy tämäkin jotenkin selittää, kun sanotaan, että 18 prosenttia enemmän. Mutta mihin sillä viitataan oikein? Se on aika tärkeää. Vähän, paljon, se on aika suhteellista. 18 prosenttia on sen sijaan absoluuttinen luku, mutta siis olisi hyvä tietää suhteessa mihin, mihin määrään verrattuna tulee 18 prosenttia enemmän riskiä. Sitten vielä yksi asia. Tämä arvioitu riski. Onko sitä verrattu yhdistettyyn riskiin, kuten tässä juuri kollega toi esille, siihen, että siinä on muitakin riskejä mukana. Sekin on aika perustavanlaatuista. Ei tässä näin vain voi sanoa, että on suurempi riski, jos altistuu punaiselle lihalle, ajatella tupakointia, alkoholia, ilman että huomioidaan myös sitten yhdistetyt riskit, koska se on aika tärkeää sekin, jotta voitaisiin selvittää koska minä olen tätä vähän epäillyt selvittää, että kun tässä on voimakkaita tahoja mukana, eli teollisuus nimittäin, ja se haluaa myös jotenkin hyödyntää tätä huolta, joka nyt käy ilmi tästä tutkimuksesta. Totta kai tässä huolta on paljon terveyden puolesta yleisemmin, mutta huolta myös taloudesta – minä olisin kiitollinen jo siitä, josta saataisiin totta kai tieteellinen näyttö, että on iso kirjo eri tutkimuksia, iso kirjo erilaisia arvioita, ja onko tässä myös käytetty riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa, että saadaan ihan todellisia tietoja, mahdollisimman oikeita tietoja, että me voimme sitten jotenkin muuttaa omaa käytöstämme. Sitten herra Valtso seuraavaksi. Elnök úr, köszönöm a szót. Én megértem az előadót, hogy a... Kérdés. Niin, minä ymmärsin kyllä puhujalta, että hänen toimensa puolesta, virkansa puolesta on velvollinen kertomaan halussaan olevia tietoja ja niiden pohjalta te- tehdä johtopäätöksen, että punainen liha on karsinogeenista, jos kerran tutkimukset ovat näin osoittaneet. Mutta tämä lausunto on kyllä aika johtaja, koska johtava, koska me tämä 18 prosenttia, joka osoittaa riskin tasoa, jota pitää verrata esimerkiksi nyt sitten siihen riskiin, joka syntyy ö, ö, tupakoinnista, joka oli yli 2000, ö, 200 prosenttia. 18 prosenttia tarkoittaa että yksi kuudesta ihmisestä saa syövän. Ja tämä lienee väärin käsitys, Meidän täytyy tietää, että 18 prosenttia mistä, ja sitten vasta kertoa tietoa julkisuuteen. Mm. Te otitte myös esille esimerkin Britanniasta, jossa lihan kulutus koskee nimenomaan lihajalosteita miten sitten nämä äh, tasot, miltä tasot näyttävät, kun on kyse tuoreesta lihasta? Ovatko riskit silloin pienempiä? Ja yksi lisäkysymys vielä. Suurin osa tutkimuksista äh, on tehty Yhdysvalloissa, joissa käytetään paljon kloonattua lihaa, äh, ionisoitua lihaa myös, mm, jotta säilyvyys voitaisiin taata. Tuli mieleeni, että jos nämä tutkimukset perustuvat Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuksiin, niin ne todella ovat väärin, että harhaanjohtavia. Jos kyseessä on vakava riski, niin silloin on tehty väärä päätös kaksi viikkoa sitten Strasbourgissa, jossa parlamentti poisti tuet härkätaisteluilta – ja ainut, joka eläinten osalta ansaitsee tukea, on nimenomaan härkätaistelu. Mm. Edustaja Dornano. Donc, euh, je ne serai pas très long. Kiitos. Minä. Euh, euh, en puhu sen pidemmälti, mutta mietin minäkin vain tätä kysymystä punaisesta lihasta ja lihajalosteista, mutta kyllä minäkin mietin, että tänä päivänä puhutaan punaisesta lihasta, mutta yhtä lailla, kuten täällä Rova Grosset totesi, puhutaan kalastakin sitten, viljelystä kalasta, tehoviljelystä, vihanneksesta, torjunta-aineineen. Varmasti ihan sama kysymys voisi tulla vastaan. Ehkä varmasti samaa löytyisi sieltäkin. Muutama kysymys kuitenkin. Todellakin, onko olemassa geneettistä altistumista varsinkin jos kulutetaan punaista lihaa. Entäpä onko niin, että, että käytetään muutogeenistä rehua eläimille? Vaikuttaako se, oliko sen takia ehkä enemmän syöpää? Entäpä onko tässä luomuliha erikseen huomioitu, ajatellen sitten teollisesti tuotettua lihaa? Ja sitten vielä lopuksi merkinnöistä. Minä olen juuri saanut tällaisen kammottavan tiedon. Iso ranskalainen supermarketketju, kuunnelkapa tätä nyt tässä, tässä on mainos, että tämä on Pohjois-Atlantilla kalastettu tämä kala. Tällainen merkintä, vähän merkinnössäkin vakavana pysyvä. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos. Viimeisenä Rova Eevi. Si, grazie. Um, Kiitos. Minäkin haluaisin puhua tästä teemasta ja kiitos kovasti ensinnäkin alustuksesta. Minusta vaikuttaa siltä, että kyse on tulkintatavasta myös tiedemiesten parissa. Mm, silloin kun kaikki menee hyvin, niin sitä tuetaan ja sitten kun tämä on ikävää, niin sitten kumotaan tiedot. Minä olen aika tyytymätön kuitenkin tähän kertomuksen henkilökohtaisesti. Olen ollut puolet elämästäni kasvissyöjä ja minä olen aivan vakuuttunut siitä, että valinnat ja henkilökohtaiset kulutustavat ovat erittäin tärkeitä. Ja jotenkin pitäisi huomioida tarkemmin tämän suosituksissakin, kun politiikkaa harjoitetaan. Tässä minä uskon, että voidaan ehkä saada pontta seikkaperäisemmällä käsittelyllä, paitsi että tietenkin voi olla haittaa ihmisterveydelle, jos lihaa liikaa käytetään, niin tähän liittyy yksi toinenkin tärkeä näkemys. Ja minusta sekin tulee tästä esille nimittäin tehoviljely, tehotuotanto, ja täällä on joku kollega tämän jo maininnutkin. Kuinka paljon vaikuttaa tehotuotanto ilmastonmuutokseen, voimavarojen käyttöön, voimavarojen hyödyntämiseen, metsien katoamiseen ja maatalousmalliin, e, jota me käytämme. Eli minä uskon, että tämähän olisi loistava tilaisuus pohdiskella tätä vielä tarkemmin. Me olemme kaikki samalla planeetalla ja meidän täytyy pyrkiä toimimaan tietoisemmin, kun valintoja teemme. Ajatellen tulevaisuutta, koska kulutus ja tuotanto lihan kohdalla on johtanut toisenlaiseen voimavarojen käyttöön kuin planeettamme sietäisi. Kiitoksia kovasti. Sitten komissio jos jotain kommentoitavaa on. Well, thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin maailman terveysjärjestölle asian esittelystä. Meillä ei ole paljonkaan lisättävää. Olemme pistäneet merkille, mitä keskustassa sanottiin, ja odottelemme koko tämän monografian julkistamista, koska tämä selkeästi tulee vastaamaan joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Mitä siihen tulee, mitä herra Bertolini sanoi, kun hän puhui lihasta ja syövästä? Tieteellisissä julkaisuissa on tästä yhteydestä puhuttu jo vuosikausia. Komission kannalta, kun on kyse kansan terveydestä ja kronisista sairauksista ja syövästä Euroopassa, meillä on täysin selvää, että ravitsemuksella ja liikunnalla on merkittävä roolinsa. Tasapainoinen ruokavalio on tärkeässä roolissa. Siitä on puhuttu tässäkin valiokunnassa. Tämä pätee myöskin tähän aiheeseen. Olemme huolestuneita siitä, kuinka syöpä tilastot ovat muuttuneet Euroopassa. Paksun suolen syöpä on asia, johon on kiinnitetty huomiota jo pitkään. Nyt on kehitetty esimerkiksi seulonta, suuntaviivoja. Lisäksi on huolisesti muuten seurattu tieteellisen näytön kehittämistä ja odottelemme nyt tarkempaa Jarkin monografiaa sitten kun se julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua. Näin käsitin ainakin, että julkaistaan tuolloin. Kiitos. Now. Kiitos kovasti tämän vilkkaan keskustelun jälkeen kaikki varmaan odottavat innolla on vastausta. Keskustelu oli todellakin vilkas. Viime viikollakin, kun tietoja lehdissä oli, ja selvät vaikutukset sillä oli markkinoihinkin. Tässä täytyy selventää asioita. totta kai julkistaa selvästi tutkimusten tulokset, mutta on hyvä myös tietää, missä oloissa ne on tehty. Eli se liittyy tiettyihin olettamuksiin aina, jotka haluamme tehdä. No niin, olkaapa hyvä. Thank you, Mr. President, <clears throat> thank you to all the... Kiitos, ja kiitos kaikille jäsenille, jotka kommentoivat hyvinkin mielenkiintoisesti tätä asiaa. Aloitan ensimmäisestä kommentista, joka on hyvin tärkeä ja tunnistan kyllä, että tämä on asia nimittäin, kuinka myöhään tämä tutkitus, no, tutkimus julkistettiin. Muutamakin siihen puuttui. Tämä on ongelma, olen samaa mieltä ja, ja tämä on meillä sisäisesti myös ollut keskusteluissa. Voin sanoa, että koko raportti, jossa on yhteenveto kaikista tutkimuksista ja, ja kirjallisuusluettelo käy läpi nyt tarkistuskierrosta. Siellä myös sitaatteja tarkistetaan ja lainauksia, viitteitä tarkastetaan, mutta se, tämä tutkimuksen tuloksia se ei tietenkään muuta mitenkään. Kyllähän nämä tulokset on jo analysoitu. Mutta kuten tekin, minusta nämä kaikki olisi pitänyt yhtä aikaa julkistaa ja tai hyvin mm, ihan peräkkäin ja koitamme jatkossa välttää tällaista, tällaista viivettä. Mitä sitten tulee niihin kommentteihin, jotka liittyivät lihansyömisen lihansyöminen suhteessa ruokavalio yleisemminkin. Tietysti eri tekijöillä on eri vaikutuksia terveyteen, saattaa olla jäämiä vihanneksissa ja muuta. Mutta tämä on nyt käsittääkseni keskustelu, jota käydään terveellisen ruokavalion yhteydessä. Ja, ja uskon, että me keräämme tähän lisää tekijöitä, alkoholi, sokeri, suola ja muut, mutta tämä on ihan eri keskustelu. Se, mitä nyt me teille esittelimme, on e-, esitelty tieteelliselle yhteisölle niiden e, tutkimusten perusteella, joita olemme saaneet. Ja tämä on vastaus siihen kysymykseen, onko lihajalosteissa ja punaisessa lihassa karsinogeeneja. Eli tämä kysymy, tähän kysymykseen vastaus kyllä tai ei, niin kuin sanoin. Ja tietenkin tänä pitää nyt sitten asettaa, asettaa terveellisen ruokavalion laajempaan yhteyteen. Voimme sanoa, että kohtuullinen lihan kulutus on täysin hyväksyttävää ja käsittääkseni olemme sanoneet sen jo useissa yhteyksissä myös suosituksissamme terveellisestä ruokavaliosta, eikä tämä millään tavalla ole ristiriidassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Mitä sitten tulee WHOn tieteellis- tutkimusten tieteelliseen perustaan, niin minä en ole yhtä ansioitunut kuin herra Chirio, Tiedän kyllä tutkimuksen, johon viittasitte, sitä on jälkikäteenkin kritisoitu sekä sisäisesti että muissa julkaisuissa on sellaisia tapauksia, joissa suositukset, jotka WHO on antanut, ovat kyseenalaisia tai voidaan asettaa kyseenalaisiksi, koska niiden tieteellinen tausta ei ole niin vankka kuin mitä pitäisi olla. Ja näin on tapahtunut aiemminkin, mutta voin sanoa, että jos me julkaisemme jonkun tekstin, niin se käy läpi niin valtavan tarkistun kierroksen, että itse asiassa sellaisen tutkimukseen moni ei suostuisi lähtemään, koska tieteellinen perusta pitää kaikilla suosituksilla se olla todella vankka. Joten tällä hetkellä en enää tätä kritiikkiä ota vastaan. Ehkä aikaisemmin näin on tapahtunut, minä en ollut 70-luvulla vielä WHOssa, mutta ehkä silloin näin tapahtui, mutta tämä vuodelta 2013 viittaus, tiedän, että tästä saimme kritiikkiä paljon, koska siinä ei ollut selkeitä yhteyksiä. Mitä sitten tulee punaiseen lihaan ja, ja lihajalosteisiin. Jos 100, 100 grammaa punaista lihaa kuluttaa suhteessa, että ei lihaa kuluta, niin siinä 17 prosentin kohonneempi riski suolistosyövälle. Eli se 17 eikä 18. 18 jalostetulle, 17 on punaiselle. Ja sitten tässä on kyseessä 50 grammaa tai 100 grammaa mutta äh, siis äh, viitearvo tai se, mihin äh, verrataan, on nolla grammaa lihaa. Ja herra Pericini mainitsi tämän yhteisvaikutuksen. Se, joka tupakoi, on altistunut asbestille, saattaa saada todennäköisemmin syövän kuin joku, jolla, joka on vain altistunut asbestille, mutta ei polta savukkeita. Mutta siis me otimme huomioon nämä tutkimukset, jotka, joissa arvioitiin nimenomaan min, lihan karsinogeeneja eri muodoissa tai eri yhteyksissä. Tietääkseni tässä ei ollut otettu huomioon esimerkiksi yhteisvaikutusta ympäristötekijöiden kanssa. Täällä mainittiin, että tarvitaan riippumatonta tutkimusta. No, rehellisesti sanottuna minä olen vähän skeptinen tämän suhteen, koska tämä nyt on niin riippumaton tutkimus, mitä nyt olla ja voi tänä päivänä. Tässä on, no, tässä on mukana tutkijoita, joilla ei ole minkäännäköistä omaa lehmää ojassa, jotka ovat tutkineet jo tehtyjä tutkimuksia, satoja tutkimuksia, jotka, ja sitten äh, he istuivat samassa paikassa ilman mitään ulkopuolista vaikutusta äh, parikymmentä päivää tekemässä sitten johtopäätöksiä näistä tutkimuksista. Jos, ei, jos, jos, jos tämä ei ole riippumatonta, niin kertokaa mulle, miten sitä voitaisiin parastaa, parantaa. Mm, missä tämä tutkimus tehtiin, niin nämä tutkimukset, joita analysoitiin, täytyy muistaa, että tässä korostettiin semmoisia tutkijoita, joissa oli ö, tämmöistä pitkäaikaisseurantaa tutkimusryhmille. Jotkut tehtiin EU-rahoituksella jopa, kuten tämä EPIC-tutkimus, se oli hyvin tärkeä tutkimus jossa seurattiin ihmisryhmiä eri maissa. Täytyy sanoa, että tässä oli mukana useita eurooppalaisia maissa. Ei tässä ollut kyse pelkästään Yhdysvalloista, joten tämä on hyvin laaja arvio, joka tehtiin eh, punaisen lihan vaikutuksista. Ja haluan muistuttaa tätä biologista, me, eh, biologisista mekanismista, joka ei liity mitenkään siihen, että onko liha luomua vai ei, Äh, GMO-liha tai ei. Tässä on kyse molekyyleistä, jotka ovat lihassa, koska se on lihaa. Nimenomaan tämä lihamolekyyli, tämä hemirauta, hemimolekyyli joka siellä on, ja sitten kyse, kyse vielä siitä, että, että, että tämä on jotenkin ö, äh, äh, kypsennetty tämä liha. En tiedä, onko parempi syödä teollista lihaa ö, tai sitten jostain ö, ympäristö- tai luonnon, luonnonvaraista lihaa. Mutta tässä on kyse tästä biologisesta lihan molekyylirakenteesta, jos, josta tutkimuksia tehtiin. Mm, johtopäätöksenä voin sanoa, että ja olen samaa mieltä, että tässä on ollut tiedon välityksessä ongelmia, ihan oikein, ja senpä takia minä tulin teille tänään eh, puhumaan eh, pääjohtajamme nimissä, joka pyysi minua eh, edustamaan meidän järjestelmä. Meillä on sisäisesti käynnissä keskustelu asiasta ja me analysoimme näitä vielä kerran. Ja haluan ilmoittaa teille jo nyt, että nämä tutkimustulokset analysoidaan toisessa paneelissa lähiaikoina, joka katsoo niitä terveellisen ruokavalion näkökulmasta – ja siellä saattaa olla sitten joitakin suosituksia, jotka ovat hieman erilaisia. Eli voimme jonkunnäköistä tämmöistä keskimääräistä käyttöä suositolla. Tämä ryhmä analysoi siis näitä tutkimuksia uudelleen nimenomaan terveellisen ruokavalion lähestymiskannalta, joka on tärkeä asia. Herra Liia, eiköhän tässä nyt kaikki tullut esille jo. Uh, Kiitoksia kovasti, että tulitte tänne mitä? Ei. Minun unohtui jotain. Niin, yksi juttu vielä. Kuinka paljon Euroopassa kulutetaan lihaa? No meillä on jotain tietoja EPIC-tutkimuksesta. Lihajalostuksia kesinmäärin Kreikassa 11-19 grammaa päivässä. Se oli alimmillaan ja Norjassa korkeimmillaan 48 grammaa päivässä naiset ja Saksassa 29 grammaa päivässä miehet. Joku kysyi, kuinka paljon siis täällä kulutetaan lihaa unohin vai vain tähän vielä vastata. No, kiitos. Voimme varmasti näin päättää keskustelun tästä ja kiitos läsnäolosta. Ei helppo tehtävä tiedä. Kiitoksia kovasti. Me jatkamme iltapäivällä kello 15.